So welcome everybody. Tervetuloa. Aloitamme kokouksen. Ensimmäinen esityslistan kohta on esityslistan luonnoksen hyväksyminen. Onko teillä vastalauseita tämän päivän esityslistaan? Ei, joten voimme hyväksyä esityslistan tällaisenaan ja ensimmäinen esityslistan kohta onkin puheenjohtajan ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitusasiani on seuraava. Tällä hetkellä täällä on niin monia kokouksia yhtä aikaa käynnissä, että Tanskan, Latvian ja Kroatian tulkkausta ei tässä kokouksessa valitettavasti ole tarjolla. Seuraava ilmoitusasiani ovat koordinaattorien päätökset liittyen esittelijöiden nimityksiin. Rouva Silvi Guillaume ST-ryhmästä on nimitetty esittelijäksi tai valmistelijaksi äh, KONT 2013 äh, vastuuvapausmietintöihin ja sitten Helga Steven ccr ryhmästä on nimitetty esittelijäksi mitä tulee jäsenvaltioiden ratifiointiprosessiin, IL on pakkotyö pöytäkirjan suhteen ja siis oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla. Nämä koordinaattorien päätökset voidaan kai näin hyväksyä. Kyllä ei vastalauseita, joten nyt voimme siirtyä sitten tämän päivän ensimmäiseen asiaan, nimittäin Nimittäin käynnissä olevat neuvottelut neuvoston kanssa ajoneuvon asennettavan EIKOL-järjestelmän käyttöön. Otto Axel Foss, ole hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eksi, ensin vähän taustatietoa tähän asetusehdotukseen. Kyse on siitä, että otetaan sitovasti käyttöön tämä e järjestelmä eli tällainen hätä soittojärjestelmä uusissa ajoneuvoissa. Ja tämä on osa EUn toimintaa, joka liittyy 112 hätänumeroon. Ja IK, ICOL-järjestelmä liittyy erilaisiin kategorioihin, henkilötietoihin, ja tähän liittyy esimerkiksi paikka, ajoneuvon tiedot, omistajan tiedot, ja tähän liittyen on myöskin muokattu EUn tietosuojaa, eli voimassa olevaa direktiiviä vuodelta 1995, ja sitten tietosuojadirektiivi, joka liittyy sähköiseen viestintään vuodelta 2002. Ja sitten menettelystä IMKO on asiasta vastaava valiokunta. ITRE, TRAN ja LIBE ovat neuvoantavia valiokuntia, ja tässä valiokunnassa – uuden artiklan 54 mukaisesti työjärjestyksestä. Me olemme assosioitu valiokunta. Se oli aikaisemmin 50, nyt 54, ja tämä nyt on joskus johtanut hiukan väärinkäsityksiin. Ja mitä tulee tähän assosiointiin, meillä on tarkistuksia ilman äänestystä silloin, kun kyse on asioista, jotka kuuluvat ainoastaan tälle valiokunnalle – ja konkreettisesti tässä oli nyt vähän kiistaa Liben ja Imkon välillä, kun ajatellaan näitä yksityiskohtia, eli millä tavalla tässä asiassa voidaan toimia. Tässä valiokunnassa me teimme lausunnon tammikuun 31. päivä tänä vuonna ja sitten 26. helmikuuta mietintö hyväksyttiin täysistunnossa. 8. lokakuuta kesäloman jälkeen oli ensimmäinen kolmikantaneuvottelu ja toinen on sitten huomenna iltapäivällä. Ja meillä on myöskin ollut kolme teknistä mietistä, kaksi niistä neuvoston ja komission kanssa, ja myöskin kaksi varjoesittelyiden kokousta, jossa mukana olivat kaikki neuvottelijat Euroopan parlamentin puolelta. Ja sitten tämä tämänkinen tila. No, meillä on neuvottelut käynnissä. Ne eivät ole yksinkertaisia. IMKON ja sitten tämän valiokunnan kannat ovat tietosuojakysymyksissä hyvin erilaisia. Ja sitten IMKOsta, siihen Louma vastaa tästä SND-ryhmästä. Hän on valmis kuitenkin kompromisseihin ja monissa kahdenvälisissä kokouksissa minun kanssani hän on osannut ratkaista näitä ongelmia yhteistyöhengessä. Ja täytyy myöskin sanoa, että IMKO nyt tällä hetkellä haluaa Italian kaudella saada nämä neuvottelut päätökseen. Eli tällä hetkellä meillä on paljon ad hoc kokouksia ja neuvottelutekstit saadaan käyttöön vain muutama tuntia ennen kokouksia. Ja me ehdottaisimme, että ensinnäkin ensimmäisissä kolmikantaneuvotteluissa komissio ja neuvosto eivät olleet kovin kiinnostuneita tietosuojakysymyksistä. Ja tämä nyt sitten neuvottelujen aikana kuitenkin erityisesti neuvoston osalta on nyt lähestynyt meidän kantaamme ja neuvosto on valmis hyväksymään monia meidän ehdotuksistamme. Ja se johtuu varmaan myöskin siitä, että IMKON neuvottelutiimi on nyt vakuuttunut meidän kannoistamme. Sitten sisältöön liittyen vielä pari asiaa. Ensinnäkin tämä kolmannen osapuolen palvelu, tämän ikään kuin itsenäinen järjestelmä, joka on otettu mukaan e-call-järjestelmään, ja me haluamme samaa tietosuojatasoa kuin pelkästään julkisella alalla. Ja me vaadimme lisäksi, ja IMKON kollegat enemmän tai vähemmän ovat tähän suostuneet, eli ei ole mitään siirtomahdollisuuksia tiedoista, mitä tulee julkisesta järjestelmästä sitten yksityiseen järjestelmään. Sitten kysymys switch on, switch off. No tästähän on hyvin laajalti keskusteltu valiokunnassa, ja IMKO ei tähän ei ollut samaa mieltä, ja sitten meillä on kuitenkin ollut pyrkimyksiä, no sanoisin, että vähän toisiaisia kysymyksiä, ja tällainen sammutusnappula, jota voidaan painaa, jotta tällaiset ylimääräiset tiedot, joita matkan päättyessä vielä ovat tietokoneessa, että ne pyhitään sieltä pois. Tämä nyt on siis tämänhetkinen tilanne ja mielestäni tilanne on aika hyvä. Ainakin tämä pysyvä poisto-oikeus voidaan saada toteutua. Ja huomenna sitten odottelemme näitä kolmikantaneuvotteluita. Ja sitten yksi kysymys vielä on tämä siirtokysymys, eli tietojen siirto kolmansille osapuolille. Tässäkin kohtaa halusimme, että jos tähän otetaan mukaan yksityinen järjestelmä, niin silloin siihen pitää saada suostumus. Ja silloin sen mukaisesti voidaan toimia, mutta ei kuitenkaan voida toimia ilman suostumusta, eli näitä tietoja ei voi toimittaa kolmansille osapuolelle ilman suostumusta. Mutta nyt täytyy sitten odottaa, mitä huomenna tapahtuu kolmikantaneuvotteluissa. Ja ehkä sitten lopuksi vielä. Meillä on nyt ollut kiistaa parlamentin ja neuvoston välillä kysymyksestä, joka liittyy delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin neuvoston sillä kannalla, että ainoastaan täytäntöönpanosäädöksiä tulisi soveltaa, kun taas me katsomme, että meidän täytyy saada käyttöön myöskin delegoidut säädökset. No, tästä nyt vielä keskustellaan. Hiukan toivoisin, että voisimme saada aikaan asiasta kompromissin, eli sisällöllisesti tämä voitaisiin jakaa osiin, ja se, mikä liittyy menettelyihin, se liittyisi siis täytäntöpano menet- säädöksiin ja sitten sisältökysymykset liitettäisiin sitten näihin delegoituihin säädöksiin. Ei tässä nyt karkeasti tämä e-call-tilanne tällä hetkellä. Thank you very much. Uh... Suuret kiitokset. Täällä on nyt yksi puheenvuoropyyntö. Sophie Entfeldt, ole hyvä. Uh, yes, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos myöskin johdannosta menettelytavallinen kommentti ensiksi. Meidän täytyy miettiä, haluammeko jatkaa trilogien käyttämistä entisellä tavalla. Tämä on tavallinen esimerkki siitä, miten jotain ei pitäisi käsitellä trilogissa. Me emme puhu mistään teknisestä asiasta, vaan me teemme poliittisia päätöksiä suljettujen ovien takana, ja sen käytännön pitäisi loppua kolmikantaneuvotteluiden, jos niitä tarvitaan, niitä pitäisi rajoittaa ainoastaan teknisiin keskusteluihin. Eikä minusta ole mikään tekninen kysymys, tallennetaanko henkilödataa. Eikä tähän liity mitään valintaa, vaan tämän pakollista tallentamista. Sijoittumista ajotapaa koskevat tiedot. Ihmisellä on oikeus tietää. Tuen voimakkaasti tätä on-off-kytkintä tässä. Minusta on naurettavaa pakottaa ihmisiä siihen, että heitä koskevat tiedot tallennettaisiin. Joten mainitsit mahdollisen tällaisesta tiedon poistamisnapista, jolla ihmiset voivat deletoida tallennetun datan, että he voisivat poistaa sen matkan jälkeen. Haluaisin ymmärtää, mitä mahdollisia syitä voisi olla ihmisten velvoittamiseen, tai toisinpäin, ihmisten sen estämiseen, että ihmiset eivät voi poistaa dataa matkan jälkeen. Ja kun tarkoituksena on tieliikenteen turvallisuus, niin en näe mitään syytä tallentaa ajon aikana tallennettuja tietoja. Minusta tämä tuntuu toiminnallisuuksien ryömimisestä tähän lisäryömimisestä mukaan ennen koko homma on alkanutkaan. Enkä minä halua tällaista vaihtoehtoa tähän. Ja haluan tietää, mikä parlamentin delegaation kanta trilogissa on. Oletteko te yksimielisiä? Much, um... Kiitos. Muita jäseniä. Täällä on vielä toinen puheenvuoropyyntö ST-ryhmän Birgit Sipeli lopuksi. Sitten esittelijä saa vastata. Olkaa hyvä. Olen pahoillani, halusin vain esittää kysymyksen minäkin puolestani, kun tässä todetaan, että tiedot voi poistaa matkan päätteeksi, niin äh, onko mm, mitään turvatakeita siitä, että tiedot kerätään yksinomaan äh, tiedostoksi auton sisällä eikä niitä välitetä autosta eteenpäin siinä matkan varrella. Onhan se tietenkin kiva, jos äh, autosta nämä tiedot voi poistaa autojärjestelmästä, mutta ne, saat, ne saattaakin olla lähetetty jo aiemmin autosta eteenpäin. Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin nyt palautan puheenvuoron vielä esittelijällemme Axel Fossille. Olkaa hyvä. Vielen dank. Kiitoksia. Kolmikantaneuvotteluista tai ylipäänsä tästä tietosuojakysymyksestä muissa valiokunnissa. Nyt on täytyy todeta, että se, millä tavalla me olemme käsitelleet tätä asiaa tässä valiokunnassa, näitä tietosuojakysymyksiä, niin samalla tavalla ei ole toimittu muissa valiokunnissa. Tässä nyt ymmärretään tämä periaate, joka liittyy näiden tietojen poistamiseen, no ainakin mitä tulee niiden ylimääräisten tietojen poistamista minimo- minimointiin, se on aika vähäistä ainakin minun käsitykseni mukaan. Eli ehkä meidän täytyisi vähän saada ihmiset ymmärtämään tämä paremmin. Sitten tämä on-off-kytkin. No se nyt varmaan ei mene läpi ainakaan täysistunnossa. Eli oikeastaan, jos ajatellaan tätä vesitettyä versiota tästä poistonappulasta. No, se pitäisi sitten saada eteenpäin niin, että jos ottaa avaimen pois, jos siis tällainen tekninen kysymys saadaan oikein, en tiedä, niin silloin samalla myöskin tiedot poistuvat, koska niitä ei enää tarvita. Me olemme nyt oikealla tiellä mielestäni. Sisällöllisesti olemme sopineet siitä, että tämä pysyvä poistaminen – näiden tietojen osalta tulee toteutumaan. Mutta kuten sanoin, niin tätä täytyy vielä käsitellä kolmikantaneuvotteluissa, mutta tilanne näyttää hyvältä, koska tässä asiassa neuvosto on valmis tekemään kompromisseja. Sitten näistä tiedoista, ovatko ne ainoastaan auton sisällä? No se on oikeastaan e-call-järjestelmän periaate, eli nämä tiedot ovat ainoastaan auton sisällä olevassa laatikossa ja ainoastaan jos tapahtuu jotain ja sensorit havaitseman sen, niin silloin näitä tietoja voidaan toimittaa eteenpäin. Ja sitten nämä kolme viimeistä sijaintipaikkaa välitetään eteenpäin, jotta tiedetään, mihin suuntaan ajoneuvo on ollut matkalla. Ja silloin tämä tapahtuu ainoastaan, jos sensorit havaitsevat jotain. No sitten tämä sitova järjestelmä, liittyen kansalaisiin tai autokuljettajiin. No, se voidaan yhdistää yksityisen järjestelmään, mikäli siihen annetaan suostumus ja sanoa, että te voitte katsoa näitä tietoja, mutta tämä nyt oikeastaan ei ole aihe, joka liittyy tähän, vaan tämä on sitten ylimääräinen sopimus, joka koskee auton valmistajia tai muita tahoja. Ja se tehdään siis autonomistajan tai kuljettajan kanssa mahdollisesti, mutta se sitten säädellään myöhemmin Eli tässä kohdassa ei ole kyse nyt tästä. Mutta periaatteessa tiedot jäävät auton sisälle ja ainoastaan jos sensorit sitten havaitsevat esimerkiksi onnettomuuden, niin sen jälkeen näitä tietoja sitten lähetetään auton ulkopuolelle. Thank you very much to the rapporteur. Kiitos äh, esittelijä ja kaikki kollegat, jotka olette asian parissa tehneet työtä. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan joka liittyy järjestelyasiakirjan Sveitsin Valaliiton Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Ja nyt antaisinkin puheenvuoron esittelijällemme Roberta Metsolalle EPP-ryhmästä. Hän voi kertoa meille, mikä asiantila on tällä hetkellä. Olkaa hyvä. Kiitos. Tämä liittyy asesettien valtioiden kanssa tehtyihin järjestelyihin ja haluaisin päivittää tilannetta mietinnän suhteen ja ehdotan, että varjasittelijöiden kokouksen pohjalta me jatkamme seuraavalla tavalla. Sveitsi on liittynyt Dublinin järjestelmään ja ne ottavat asiassa aktiivisesti osaa siihen, joten niillä on ratkaiseva rooli EUn turvapaikkapolitiikassa. Ja olemme sitä mieltä, että EUn ja Sveitsin välinen sopimus lisää tärkeän lisäulottuvuuden. Tämä asetus määrittelee, että järjestelyihin pitää ryhtyä, ja itse asiassa samanlaisia järjestelyitä on tehty jo Norjan ja Liechtensteinin kanssa, ja näissä järjestelyissä täsmennetään, minkä luontoinen, miten laaja-alainen ja minkä, millä keinoin Sveitsi ja muut assosiaatiomaat ottavat osaa tähän työhön. Olen aina uskonut, että Sveitsin osallistuminen ja sen tukitoimistojen osallistuminen on looginen askel. Erityisesti koska he ovat liittyneet Dublinin järjestelmään. Mutta emme voi tarkastella tätä järjestelmää poliittisessa tyhjö, tyhjössä. Sveitsin kansanäänestys lisäsi uuden ulottuvuuden tilanteeseen. Muistatte, että edellisellä lainsäädäntökaudella meidän täytyi jo kysyä itseltämme, miten me pääsemme eteenpäin. Nyt olemme saaneet oikeudellisen asiantuntijan lausunnon, joka totesi, että mitään oikeudellisia esteitä sopimuksen laatimiselle ei ole edes helmikuun kansanäänestyksen jälkeen. Mutta tässä oikeudellisessa arviossa on joukko varaumia, joiden pohjalta emme täysin näe, minkälaisia seurauksia helmikuun kansanäänestyksellä on. Toiseksi ei mielestäni pidä kiirehtiä sopimukseen Sveitsin kanssa. Jos EU laatii sopimuksen unionina, se antaa sellaisen kuvan, että suhteemme Sveitsin kanssa maahanmuutossa ja liikkuvuuden vapauden suhteen on business as usual. Ja kun Sveitsissä vielä 13. marraskuuta toinen kansanäänestys samanlaisilta teemo, samanlaisen teeman suhteen, niin minä ehdotan, että me lykkäämme mietinnön käsittelyä valikuntatasolla, kun me saamme selkeän kuvan, mitä oikeudellisia seuraamuksia tämän sopimuksen laatimisella on, ottaen huomioon erityisesti tämän lähestyvän uuden kansanäänestyksen tulokset mietinnön lykkääminen auttaisi meitä paremmin arvioimaan sopimuksen seuraamukset, erityisesti koska saisimme silloin toisen Sveitsin kansanäänestyksen tulokset käyttöömme. Thank you very much. Kiitokset oikein paljon, Rouva Metsola. Täällä on yksi puheenvuoropyyntö tässä vaiheessa. Cecilia Wikström, ryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin todella lämpimästi kiittää Robertaa tekemästäsi työstä. Olen täysin samaa mieltä kanssasi siitä, mitä sanoit. Ja haluaisin äh, muistuttaa, että ALDE todella haluaa, että sopimukset meidän ja kumppanimaidemme välillä todella toteutuvat. Olen täysin samaa mieltä Robertan kanssa siitä, että meidän pitäisi voida antaa hyväksyntämme sopimukselle mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Kuitenkaan emme vieläkään Sveitsin viranomaisilta ole saaneet tietoa siitä, miten kansanäänestyksen tulos täytäntöönpannaan kansallisessa lainsäädännössä ja koska todella 30. marraskuuta Sveitsi aikoo 0,2 prosenttiin vuodessa rajata maahanmuuton, niin meidän on hyvin vaikea ei mahdotonta tässä vaiheessa antaa hyväksyntäämme. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy nähdä, mitkä ovat näiden kansanäänestysten tulokset, miten ne toteutetaan, ja meidän on huolehdittava siitä, että tämä ei saa vaikuttaa siihen EU-lainsäädäntöön, jonka Sveitsi on ottanut käyttöön, kuten Schengen, vapaa liikkuvuus ja samoin osat turvapaikkapakettia, kuten juuri tuo Dublinin asetus. Näin ollen kaiken kaikkiaan tuemme eh, esittelijän ehdotusta siitä, että puheenjohtajakokous antaa meille vielä kuusi kuukautta asian tarkasteluun. Tämä on tärkeää varmasti niin meille kuin Sveitsillekin. Kiitos. Thank you very Kiitoksia. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä. Birgit Sippel, SD-ryhmä, ensimmäisenä näistä. Thank you very much. I first have to Kiitoksia. Pyydän ensin anteeksi parjoitelemme Guillaume. Ei nyt tänään päässyt paikalle, joten luen hänen kannanottonsa tähän kysymykseen. Meillä pitää olla selkeämpi käsitys, kuten on todettu, siitä, miten tämä Sveitsin kansanäänestys 9. helmikuuta vaikuttaa. Tämä saattaa olla haitallista jos nyt kiireellisesti hyväksytään tämä järjestely. Eri signaaleita, joita tähän mennessä on tullut kansanäänestyksen jälkeen, kannustavat meitä olemaan hyvin varovaisia seuraavien vaiheiden suhteen. Ensinnäkin, kuten aikaisemmin on sanottu, edelleenkään ei ole selkeää näkemystä oikeudellisista seuraamuksista tämän kansanäänestyksen jälkeen, mitä tulee maahanmuuttajiin ja erityisesti mitä tulee turvapaikanhakijoihin. Kansanäänestyksen hyväksyminen jättää paljon oikeudellista epävarmuutta, kun ajatellaan sitä, miten tämä sopii yhteen EUn ja kansainvälisten oikeuksien kanssa. Ja sitten toinen kansanäänestys on tulossa Sveitsissä 13. marraskuuta. Ja tavoitteena tässä aloitteessa, tavoitteet eivät ole kovin rauhoittavia. Nyt halutaan rajoittaa maahanmuuttoa ja edistää kehittyvien maiden syntyvyyden säännöstelyä. Sitten on Ecopop-ryhmä. Se toteaa, että maahanmuuton ei pitäisi ylittää 0,2 prosenttia väestöstä kolmen vuoden aikana. Oli tämän aloitteen lopputulos mikä hyvänsä, niin voimme sanoa, että signaali ei ole kovin kannustava. Kuten on jo sanottu, on erittäin tärkeää nyt keskeyttää tämän parlamentin päätös tai lykätä myöhemmäksi. Suuret kiitokset. Seuraavaksi Rova Versia. Oui, merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Nopeasti vain olennainen on ja sanottu, olen samaa mieltä sen kanssa, mikä aikaisemmin on sanottu. Kiinan esittelijää. Sanoisin vain, että ei ole mitään kiirettä allekirjoittaa tätä sopimusta, koska 22. kansanäänestyksen tulokset eivät ole selvät. Svetistä ei tule selkeitä vastauksia. Uusi kansanäänestys on jo horisontissa. Ja Sveitsin maahanmuutto tulee lähinnä EU-maista. Sitä täytyy alleviivata, joka vähän suhteellistaa moniakin asioita, joten kannatan lykkäämistä. Merci beaucoup. Kiitokset. Joten palautan puheenvuoron vielä esittelijälle. Saatte päättää tämän keskustelun. Ehkäpä tämä päätyy siihen, että puheenjohtaja ehdottaa todella asian vielä lykkäämistä. The shadow reporters. Kiitos. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että tuitte ehdottamaani kantaa tämän menettelytavan suhteen kuuden kuukauden määräaika, jonka puitteissa äh, nämä järjestelyt oli tarkoitus äh, hoitaa päätökseen, allekirjoittaa, ovat nyt päättymässä. me pyydämme äh, vielä kuutta kuukautta lykkäystä. Toivottavasti tämä antaa meille sitten mahdollisuuden huolehtia hoitaa asia kunnolla ja seuraavan kansanäänestyksen jälkeen voisimme todella kutsua Sveitsin viranomaiset tänne selittämään meille kansanäänestysten vaikutuksia ylipäätään, joten näin voisimme varmaan saada heiltä lisätietoa. Ja saamaan tietenkin ähm, liittyy myös oikeudelliseen äh, neuvonantoon, jota olemme asiasta saaneet. Kiitos. Kiitoksia, juu, puheenjohtaja hoitaa työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti asian pyytämälläni tavalla. Ja kaikki, kiitän kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat keskusteluun. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan Euroopan unionin rahoitusvälineitä koskevat Euroopan unionin ohjelmat. Täällä itse asiassa paikalla on komission oikeusasioiden pääosaston pääjohtaja Paraskevi Minkku. Tervetuloa vieraaksemme. Hän esittelee meille työohjelman vuodelle 2014 sekä oikeusalan ohjelman ja perusoikeustasarvo arvo ja kansalaisuusohjelman täytäntöönpanon rahoituksen. Joten nyt annankin puheenvuoron Rova eh, Mikuulle esitystänne varten. Olkaa hyvä. Chair, eh, good afternoon. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. On hienoa, että voin nyt olla täällä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hyväksyttiin monivuotiset ohjelmat. Ja niitä on työstetty hyvin paljon teidän kanssanne jotta löydämme oikean tasapainon eri ohjelmien välillä. Samanaikaisesti meidän pitää valtavirtaistaa ja yksinkertaistaa ohjelmia sillä tavalla, että pääsemme tavoitteisiin ja voimme tukea oikeuteen ja oikeuksiin liittyvää politiikkaa. Me olemme sitoutuneita siihen, että tulemme tänne kertomaan, millaista edistystä näissä ohjelmissa tapahtuu – Haluaisin vain kertoa näistä edellisistä ohjelmista edellisellä kaudella. Nythän meidän on kaksi. Ensinnäkin oikeusohjelma Justice Program. Tämä liittyy sekä yksityis- että rikosoikeuteen ja sitten kansalaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvä ohjelma. Kuten tiedätte, asetus, jossa puhutaan näistä ohjelmista, hyväksyttiin vuoden 2013 viimeisinä päivinä. 2014 vuoden ohjelmat näiden sekä oikeuden että oikeuksien osalta hyväksyttiin huhtikuun lopulla 2014. Ja nämä päätökset, jotka liittyvät täytäntöönpanoon, nämä tiedot löytyvät oikeusasioiden pääosaston nettisivuilta ja siellä on yksityiskohtaisia tietoja kaikista apurahoista ja julkisista hankinnoista, joita oikeuden pääosasto on kaapaillut vuoden 2014 budjetista. Komission päätöksessä on myöskin yleiskatsaus suunniteltuihin menoihin, myöskin prosenttiosuuksina, ja tämä selkeästi osoittaa, että varojen käyttö noudattaa tavoitteita, ja mandaattia, joka on saatu. Eli tasapaino eri tavoitteiden välillä on edelleen voimassa. Ja varat, joita on käytössä vuoden 2014 budjetissa näille kahdelle ohjelmalle, ovat suurin piirtein 100 miljoonaa euroa. Ja yksityiskohtaisesti, mitä tulee 54,2 miljoonaa oikeuksiin ja Justice-oikeuskysymyksiin 48, 45,8. Yli 71 prosenttia näistä varoista käytetään apurahoihin ja loput sitten annetaan julkisiin hankintoihin. 18 ehdotusta on tullut ja 11 on julkistettu jo, ja seitsemän julkistetaan vielä tämän vuoden puolella marras- ja joulukuussa. Tässä on noudatettu agrivaliokunnan tavoitteita ja me haluamme edistää EUn kansallisuuspolitiikkaa ja haluamme torjua rasismia, homofobiaa ja muita suvaitsemattomuuden muotoja. Ja haluamme edistää myöskin oikeudellista koulutusta Euroopassa. Kun panemme täytäntöön näitä rahoitusohjelmia, komissio haluaa vahvistaa yhteyttä politiikan ja rahoituksen välillä ja helpottaa osallistumista näihin ohjelmiin, mutta kuitenkin täytyy toimia varainhoitoasetuksen puitteissa. Ehkä olette huomanneet, että vuoden 2014 vuotuiset ohjelmat – sisältävät enemmän näitä ehdotus, ehdotuksia kuin aikaisempina vuosina. Ja syy tähän on se, että ne on kohdennettu tarkemmin näihin eri tavoitteisiin. Ja painopistealueet näissä ehdotuksissa myöskin ovat yksityiskohtaisempia ja ne soveltuvat paremmin tämänhetkiseen poliittisen kehityksen tilanteeseen. Monet näistä vaikuttavat eu lainsäädännön täytäntöönpanoon ja siihen, että kansalaiset voivat paremmin pitää kiinni oikeuksistaan. Valitut hankkeet ja niiden tulokset osoittavat, mitä lisäarvoa on EU:ssa, ja tämähän oli selkeä vaatimus Euroopan parlamentilta, ja tästä on keskusteltu paljon. Samanaikaisesti me haluamme löytää synergiaa ohjelmien välillä – ja esimerkiksi uureihin liittyvä ehdotus, joka julkistettiin kaksi viikkoa sitten, siinä yhdistetään varoja Rights-ohjelmasta ja Daphne-ohjelmasta. Ja sitten näissä Justice-ohjelmissa edistetään sitten oikeuden saatavuutta. Ja näissä yhteisponnitteluissa on pyritty siihen, että voidaan saada parempi kontakti laajempaan ryhmään uhreja. Ja jotta voidaan välttää päällekkäisyyttä ja jotta saadaan myöskin aikaan tehokkaampia tuloksia. Jotta tavoitteisiin päästäisiin näiden ohjelmien osalta, tärkeimpien toimijoiden yhteistyö on keskeisen tärkeää. Kansalaisyhteiskunnan kansatehtäväyhteistyötä ja EU-laajuiset verkostovat luovat puitteet, joissa on useita kumppaneita, ja määräaikahan on ensi viikolla 14. marraskuuta. Ja Tavoitteena on luoda kolmen vuoden kumppanuus ja rahoitus näiden EUn laajoisten verkostojen kanssa, jotka kattavat eri osia näistä ohjelmista. Vuonna 2015 rahoitus oikeudellisen koulutuksen ohjelmalla ja sitten tasa-arvo elinten osalta on myöskin valmisteilla. Mutta komissio myöskin haluaa toimia niin, että helpotetaan hakemusten lähettämistä ja myöskin helpotetaan hakijoiden elämää. EU-rahoitukset ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä ja usein tämä aiheuttaa ylimääräisiä esteitä. Julkiset viranomaiset ja kansalaisyhteiskunta voivat osallistua näihin samoin jotkut yksityiset tahot – ja kansalliset tai rajat ylittävät ohjelmat voivat myöskin saada rahoitusta. Ja tämä on myöskin asia, josta täällä on puhuttu. Pienet ohjelmat voidaan myöskin hyväksyä, mikäli niissä on selkeää EU-lisäarvoa. Me haluamme yksinkertaistaa näitä menettelyitä, ja meillä on yksi ohjekirja, joka liittyy kaikkiin näihin apurahoihin, ja jossa on selitetty nämä säännöt. Myöskin Meillä on yksinkertaistettuja kaavakkeita, joka liittyy hankkeen kustannusten maksamiseen. Tämä on pilottihanke, joka on käynnistetty. Ja mikäli tässä onnistutaan, niin yritämme soveltaa sitä myöskin muihin hankkeisiin. Tällä tavalla voidaan vähentää byrokratiaa edunsaajien osalta, kun he hallinnoivat näitä hankkeita ja raportoivat kustannuksistaan. Ja komissio myöskin haluaa paremmin levittää tietoa uusista ohjelmista ja näistä ehdotuksista. Ja tuossa pöydällä on esitteitä, joita olemme laatineet kaikilla kielillä. Niissä on tietoa hankkeista, joita me hallinnoimme. Nettisivuillamme on myöskin nyt uudelleen järjestelty tietoja, jotta sieltä saa paremman käsityksen eri menettelyistä. Ja olemme saaneet hakijoilta palautetta ihmiset ovat nyt tyytyväisiä siihen, että he voivat navigoida näiden eri ehdotusten välillä. Ja he voivat nähdä tietoja eri tavoitteiden osalta. Myöskin nettisivulla on tietoa tulevista hankkeista ja tietoa niiden julkaisusta ja aikatauluista. Tämän lisäksi Tiettyjä tiedotustilaisuuksia on jo järjestetty eri jäsenvaltioissa. Ja tavoitteena on tavata mahdollisia hakijoita EU-maissa ja antaa kohdennettua tietoa ja ohjausta siitä, miten oikeusalalla voi saada EU-rahoitusta. Me myöskin olemme sitoutuneita siihen, että me vuosittain raportoimme Euroopan parlamentille sen suhteen, mitä tuloksia on saatu hankkeesta, mutta myöskin siitä, millaisia puutteita on ollut näiden hankkeiden täytäntöönpanossa. Nyt ollaan tietysti vielä täytäntöönpanon osalta hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta me kuitenkin olemme valmistelemassa näitä raportteja. Mielelläni esittelen näitä raportteja ja keskustelen niistä kanssanne, mutta lopuksi haluaisin vielä kiinnittää huomioon yhteen asiaan, joka liittyy nyt komission uudelleenjärjestelyihin. Oikeuden pääosasto on nyt paljon suurempi. Tähän salkkuun liittyvät myöskin myös kuluttajakysymykset entisestä Sanko-pääosastosta ja sitten kuluttajaohjelma, siis se osa, joka liittyy kuluttajiin, ei terveyteen. Se on nyt meidän valvonnassamme ja tämä alkaa ensimmäinen tammikuuta, mutta poliittisesti yhteistyö on jo käynnistynyt ja olemme myöskin saaneet sisämarkkinoiden pääosastolta osan, joka liittyy yritysoikeuteen, eli yritysten yhteiskuntavastuu. Tätä asiaa on nyt uudistettu ja uskon, ja vakuutan, että kun prosesseja on nyt valtavirtaistettu, niin varmasti pääsemme näihin tavoitteisiin. Ja minä mielelläni tulen sitten kertomaan niistä teille. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, Rova Miku. Meillä on nyt yksi puheenvuoropyyntö. Rova Versia. Olkaa hyvä. Kiitos. Puhun erityisesti oikeuskansalaisuusohjelmasta. Tässä varat ovat erityisen isoja tällä kaudella. Rasismi, xenofobia lisääntyy kaikkialla EU:ssa epätasa-arvo myöskin. Epätasa-arvon uhrit ovat erityisesti diskriminaation uhreja, lapset, vammaiset ja laajemmin tämä väestön enemmistö oli naiset. Naisvaliokunta on ilmaissut huolensa, kun eri ohjelmia muokataan uudelleen. Täällä on myös tietosuoja tehtävänänne. Merkittävä aihe. Sehän tuli juuri kokouksessammekin esille. Teoreettisesti kansalaisuus kuuluu myöskin toimivaltaan ainakin ohjelmissa. Mutta näiden komission kokoonpanon mullistusten jälkeen niitä, jotka liittyvät tähän kysymykseen. On vielä enemmän kysymysmerkkejä siitä, kuka nyt on vastuussa. Kuluttajan oikeuskysymys on napsahtanut tähän salkkuun. Ja myöskin yhtiöoikeus Jorova selittää, missä ovat perusoikeudet tässä, mikä logiikka tähän liittyy, mitä Jorva ja Timmermans ovat että kysyä toimia tietyissä kysymyksissä budjettitasolla. Tämä jää minulle epäselväksi. Haluaisin paremmin ymmärtää, mitä prioriteetteja teillä on koko DG-sänne budjettiprioriteetit. Uh, received... Kiitoksia. Olen saanut kaksi muuta puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä Rova Gabriel, olkaa hyvä. President, je voudrais... Euh, Haluaisin minäkin painottaa oikeus- tasa arvokansalaisuusohjelmaa ja Daphne erityisesti. Yksinkertaista on tärkeää, mutta ei se saa viedä ja johdonmukaisuutta. Kysymys, kun budjettia tarkastelee, niin näemme tästä 18 miljoonan vuodetista tiputetaan 12 miljoonaan 2014. Yli 30 prosentin tiputus. Ovatko luvut oikeat? Ja tässä seuraa kaksi kysymystä. Miten komissio aidosti ryhtyy taistelemaan väkivaltaa vastaan, naisia lapsia kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, se on merkittävä tehtävä. Rajoitus oli aikaisemminkin riittämätöntä. Toisekseen, onko olemassa käytännön toimia, jotka helpottaisivat muodollisuuksia ja äh, hakuehtoja niin, että pk-yritykset pääsevät Daphneen osaksi. Miten komissio aikoo säilyttää Daphneen näkyvyyden koko tässä ohjelmassa? Me haluamme, että tämä säilytettäisiin ottaen huomioon, että tämä on sekä tehokas että suosittu ohjelma. Kiitos teille. Sitten äh, rouva Stevens, olkaa hyvä. Dank u wel. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat äh, kollegat, äh, minulla olisi yksi pieni kysymys. Ensinnäkin haluan kiittää selvityksestänne. Erittäin kiinnostavat ohjelmat kyseessä, mutta minulla olisi kysymys talousarvioon liittyen, no, onko teillä erillinen talousarvio ajatellen esimerkiksi sellaisia järjestöjä, jotka työskentelevät vammaisten parissa? Mm, kun ajatellaan vaikkapa meitä kuuroja, jotka tarvitsemme viittomakielisen tulkin. Tässä syntyy ylimääräisiä kustannuksia. Mm, on myös monia kuuroja jotka, tai kuulovammaisia, jotka eivät pysty kirjoittamaan kovin hyvin, he tarvitsevat apua. Samoin sellaiset, joilla on vaikkapa kehitysvamma. Minä puhun tässä nyt siis ylimääräisistä kustannuksista, joita vammaisuus aiheuttaa. Muihin ryhmiinhän tällaisia kustannuksia ei liity. Ja katsonkin, että vammaiset tulisi ottaa huomioon ohjelmassa. Heidän tulee voida aktiivisesti osallistua niin kuin kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Tarkoitan eh, täällä sitä, että nämä ovat tärkeitä ohjelmia myös vammaisia ajatellen. Onko teillä ylimääräistä budjettia siis, jotta voidaan tarjota kaikille ryhmille yhtäläiset mahdollisuudet osallistumiseen. Todella vammaisilla usein syntyy ylimääräisiä kustannuksia ja tästä syystä usein he eivät sitten pääse ylipäätään osallistumaan ja muut hankkeet ähm, saavat sitten etusia. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Tässä todella tärkeitä kysymyksiä liittyen näihin äh, äh, vuosi ohjelmiin tai vuosittaisiin ohjelmiin, joten nyt esit, rouva voitte vielä selittää meille tätä. Kiitos näistä kysymyksistä. Kyllä varmasti ohjelmien yksityiskohdat on tavoitteittain lueteltu meidän kotisivuillammekin. Ja tässä on selkeä viittaus siihen, paljonko rahaa mitäkin tavoitetta varten on varattu. Haluaisin kuitenkin tässä nyt ehkä vielä tarkentaa, että jos katsotaan vaikkapa Daphnea tai muita hankkeita, niin täytyy öö, katsoa kahta ohjelmaa. Ja niin kuin tuossa alkupuheenvuorossanikin totesin, me emme tällä kertaa aiempien ta- kertojen tapaan tarkastele asiaa yksinomaan vaikkapa Daphne ja summa pohjalta, vaan vaikkapa Daphne ja sitten vaikkapa oikeusalan ohjelman saavutettavuus. Näin saadaan suurempi summa kuin mitä se on ollut aiempina vuosina. Ja tietenkin näette kaikki nämä numerotiedot myös sitten jälkikäteissä kertomuksessa, jonka meiltä saatte vuonna 2015. Kaikki ne alat, jotka juuri mainitsitte, on otettu huomioon tai tullaan ottamaan huomioon ohjelmissa, jotka joko on jo julkaistu tai tullaan julkaistamaan. Me olemme suunnitelleet nettisivumme ja huolehtineet siitä, että tiedot ovat kaikkien saatavilla. Samoin olemme käyneet jäsenvaltioissa kertomassa ohjelmista ja luonnollisesti pyrimme rohkaisemaan eri osapuolia osallistumaan. Minä todella toivoisin myös teidän tukeanne. Rohkaisisin teitä ottamaan meihin yhteyttä, jotta voisitte osallistua näihin hakuprosesseihin. Emmehän me voi ketään pyytää tai vaatia tekemään hakemusta, mutta me teemme niin paljon työtä kuin vain voimme kertoaksemme ohjelmista, ollaksemme julkisuudessa ja tietenkin sitten kerromme myös tuloksista. Ja tämän lisäksi meillä on näitä pilottihankkeita, joita te olette ehdottaneet ja pyrimme nyt sitten rahoitusohjelmien sekä pilottihankkeiden tasapainottamisella löytämään mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Muistaisin, muistuttaisin vaikkapa Perlinkeriä ja muiden jäsenten tekemästä ehdotuksesta pilottihankkeeksi. Samoin sitten tuo viittomakielipilottihanke, jonka suhteen teimme kanssanne yhteistyötä, jotta nämä hankkeet todella sitten toteutuisivat käytännössä. Pyrimme tekemään ohjelmista mahdollisimman tehokkaita ja yksinkertaisia saajille ja tietenkin myös meille. Niin kuin olen teillä aiemminkin jo todennut tässä viisi tai kuusi eri yksikköä aiemmin käsitteli rahoituspuolta. Nyt on vain yksi pääosasto ja yksi senalainen yksikkö, joka huolehtii rahoituksesta. Meillä on yksi ainut opas kaikkia edunsaajia silmällä pitäen. En sano suinkaan, että olisimme nyt täydellisiä. Toki tämä edelleen on oppimisprosessi meillekin, mutta pyrimme nyt todella puuttumaan niihin puutteisiin, joita ensimmäisenä täytäntöönpano vuonna havaittiin. Lopuksi vielä kansalaisuudesta. Tiedän, että tähän liittyy hieman hämmennystä, että kuka komissiossa huolehtii mistäkin. Komission sen Avramo Puulos huolehtii kansalaisuusohjelmasta. Ja meidän pääosastossamme jatkamme sama kuin aiemminkin eli kansalaisten oikeudet. Ja ohjelmassa, josta olemme teidän kanssanne keskustelleet, kyse on juuri kansalaisten oikeuksista. Ja ö, sisäasian pääosaston kollegojen kanssa tietenkin teemme yhteistyötä, mutta oikeuspääosaston suhteen emme tätä salkkua mitenkään ole muuttaneet. Tiedotuspääosasto ja sitten todella äh, sisäisen pääosasta Avramon Puloksen johdolla huolehtivat näistä. Kiitos oikein paljon. Me haluamme kiittää teitä, arvoisa vieraamme, siitä, että esittelitte meille nämä ohjelmat ja tietenkin valiokuntamme täytäntöönpanoa seuraa jatkossakin. Kiitos oikein paljon. Seuraava esityslistan kohta on, ovat Euroopan unionin äh, ohjelmat, jotka koskevat rahoitusvälineitä, tässä tapauksessa siis OLAF. Ja vierainamme onkin Johan Kov, joka on Olafin D5-yksikön päällikkö. Tervetuloa. Hän esittelee meille työohjelman vuodelle 2014 Herkules, Perikles ja Euro Protection ohjelma, eli Perikles 2020 ohjelman työohjelma. Äh, herra Kou, olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. Al- Kiitos, herra Albrecht. Kiitos, varapuheenjohtaja. On kunnia ja mukava mahdollisuus tässä komissiolle esitellä valiokunnalle, ja kunnianarvoisille jäsenille Herakles 2020 työohjelman. Annan teille vähän taustatietoa ohjelmastamme ja jaan kanssanne myös jotain työohjelman erityispiirteitä ja sitten vähän tulevaisuudestakin. Ohjelmamme on vaihto, apu- ja koulutusohjelma, jolla suositellaan suomalaiseltaan euroa väärännyksiltä – ja tämä perustettiin 2001 neuvoston päätöksellä. Ja sitä on laajennettu, koska ensimmäinen neuvoston päätelmä käsitteli 2005 ja se on jatkettu 2005-2013 toisella neuvoston päätöksellä. Ja 11.3. tänä vuonna Perikas 2020 ohjelma hyväksyttiin 2014-2020 kaudelle osana monivuotisesta rahoituskehitystä ja rahoituskehystä ja tämä lainsäädäntö astui 11. päivä 10. voimaan. Tämä asetus 3031 on rajoitettu jäsenvaltioihin, jotka ovat euroalueella. täydentävää laajentavastosta ei ole vielä hyväksytty, koska ratifiointi ei ole vielä valmista Isossa Britanniassa. Alkuperäisessä ohjelmassa oli 7 miljoonaa ohjelmaa euroa 2013 kaudelle. Vanna sanoi, että Pericles toteutettiin kunnolla. Noin 113 projektia 72 projektia lähtee jäsenvaltioilta lähinnä lainvalvoja jäsenvaltioista poliiseja, mutta myöskin valtion rahapajoja ja keskuspankkien edustajia. Ja nämä puolet olivat komission Olafin aloitteita. 2007-2014 asiantuntijaa otti osaa projekteihin, jotka olivat 83 maailman maasta. Ja komission kahden arvioinnin mukaan 2009-2014 ja jaimme parlamentin neuvoston kanssa. Sen oli oli varsin tehokas tuloksekas pienestä budjetista huolimatta. Se on pienin mahdollinen EU-ohjelma. Asetus 31 vuodelta 2014. Siinä on vähän yli 7,4 miljoonaa euroa nyky, euro, nykyhinnoissa seuraavaksi seuraavaksi vuodeksi. 2014 tammikuun alusta 2020 joulukuun loppuun on kausi. Tavoitteena väärentää, vähentää väärentä, väärennöksiä, joka haittaa markkinoita ja turvaa myöskin valtion rahoituksen. 2013 asti, jos ohjelmasta on nykyaikaistettu yksinkertaistettu, mikä, erityisesti mikä tulee hyväksyttäviin kustannuksiin ja myöskin hyväksyttäviin toimiin. Tässä on myös uusia vahvempia määrityksiä, jotka liittyvät seurantaan, valvontaan ja raportointiin. Saamme tietysti kaikilta ää, saajilta raportteja. Ja tätä myöten parlamenttien neuvosto saavat myöskin ajanmukaisempaa tietoa periklasohjelmat täytäntöönpanosta. Ja tässä on myöskin säädös komission delegoilla säädöksillä. Miten tämä toteutetaan? Meidän komissio pitäisi Komissiolla pitäisi olla vuotuiset työohjelmat. Ja ensimmäinen vuotuinen työohjelma on nyt hyväksyttykin toukokuussa 2014. Ja vuotuinen työohjelma toteutetaan määrärahojen ja avustusten myötä ja keskitytään prioriteetteihin ja alueisiin, jotka muodostavat uhan väärennösten kannalta. Ja peruslainsäädännössä mainitut alueet ovat näitä rahoitetaan, enemmän seminaaria, työpajoja asiantuntijoiden kanssa, teknistä taktivista koulutusta, henkilökohtaista vaihtoa, tutkimuksia. Tämä tapahtuu EU-ssa ja meidän ulkopuolella. 2014 työohjelma kattaa noin 920 000 euroa. Ja, ja tämä perustuu perkles strategiaan Ja tässä on jäsenmaiden asiantuntijoita. Tämä tyyppi varsi 250 miljoonaa dollaria aikaisena rangaistusta of course coming from the European Central Bank and from keskuspankkien kanssa, Europolin kanssa. Ja keskustelemme asiantuntijoiden ja edustajien kanssa prioriteeteista ja päätämme. Ja arvioimme, mitä uhkia on EU, EUn sisällä ja ulkopuolella euron suhteen. Ja 2014 prioriteetit liittyvät ja tässä jakan on aitoja uhkia. Tässä myös Turkki mukana ehdokasmaana. Ja sitten alueita, joilla on riskejä EUn suojelmiseksi. Ja meillä on myös kohdealueena Maghreb, se työskentelemme Ranskan viranomaisten kanssa ja Italian viranomaisten kanssa. Erityisesti väärennettyjen eurojen levittämisessä. Ja sitten meillä on Etelä-Amerikka kohdemaana alueena, koska Kolumbiaan liittyy se on tämmöinen erityinen kuuma paikka euron väärentämisen suhteen, ei ainoastaan euron. Siellä on myöskin dollarin väärentämistä. Ja tämä on paketti, joka liittyy muuhun järjestettyyn rikollisuuteen, kuten rahanpesuun ja kokainikauppaan tuolla alueella. Siksi keskitymme myös Kolumbiaan. Me autamme viranomaisia, koulutamme heitä yhdessä Yhdysvaltojen lainvalvojien tai viranomaisten kanssa. Mitä tuloksia tähän mennessä työohjelman täytäntöönpanosta on 2014? Tiedätte, että olemme jo puolessa välissä. Meillä on ensimmäinen 600 000 määrärahahaku käynnissä. Sen ensi takaraja on nyt ohi. Olemme saaneet neljä hakemusta. Kolme niistä sai määrärahoja Espanjan poliisilta, instituutioiden luomisen Etelä-Amerikassa, jossa koulutetaan kansallisen viranomaisia paremmin euron suojelemiseksi – Äh, rahoituslaitoksissa ja poliisissa. Ranskasta on tullut tukea. Ranskan oikeuspoliisi osa tukea ja tähän liittyy myös tutkimustoimijoista Ranskassa ja Ranskan ulkopuolella. Tahoista, jotka väärentävät ja selvitetään, mitä, minkälaisia levitysketjuja Ranskassa on. Ja lopuksi olemme rahoittaneet italialaista projektia – Italian talousministeriön ohjelmaa, joka vaihtaa ja Magrebin maiden kesken. Ja tässä myös Espanja ja Ranska mukana. Toinen osa budjetista menee kohdennettuihin toimiin, johon olen tehnyt tässä itse aloitteen, nämä niin hankittuja projekteja. Meillä on puitesopimus sopimusosapuolten kanssa, että otamme seminaareja, työpajoja. Siellä on teknisiä asiantuntijoita Europolista, Euroopan keskuspankista. Ja pyrimme toteuttamaan nämä hankitut toimet seuraavalla alueella. Meillä on Turkin viranomaisten kanssa kentällä organisaat koska Turkki jossain määrin muodostaa uhkan euroväärennösten suhteen. Se on älykäs maa. Siksi meistä on asianmukaista asiantuntijoiden kanssa uh, on arvioinnin pohjalta järjestellä työmaja Berliinissä ensi vuonna 2014 Meillä on myös Euroopan keskupankin ja Euroopan, Euroopan kanssa kolmas kansainvälinen eurosuojelu kongressissa Frankfurtissa EKPn päämajassa. Siellä on tärkeimmät asiantuntijat ja sidosryhmät väärentämisen suhteen. Ja lopuksi meillä on erityiskoulutusta Kolumbiassa väärentämisen keskuksessa Kallissa – tulevaisuudessa. Tämä siis, Olafilta DG Ekfinille komission puheenjohtajan päätöksellä, jotta kaikki Euroopan puolustamistamat ovat yhden pääosaston alaisia nyt siis DG Ekfinin kanssa 5. marraskuuta. Tämä on nyt Moskovitsin vastuulla. Marko Buttilta. Eli se on siirtynyt Olafilta Ekfinille. Politiikan kannalta tämä astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta 2015. tämä Moskovitsi on myöskin vastuussa Perikles-ohjelmasta. seuraava 2014 ohjelmaa. Ja sitten laadimme myöskin vuosikertomusta 2014 vuotta, vuosiohjelmasta 2015. Se on artiklassa 13 meitä koskevassa lainsäädännössä määrätty. Ja meillä on myöskin väärännöksen asiantuntijaryhmä, joka päättelee 2015 rahoitus päämääriä. Lopuksi tulemme ylläpitämään painetta päällä tai vetämme siihen, että Iso-Britannia ratifioisi nykyisen lainsäädännön, koska ne viime vuonna ottivat osaa perikles erittäin onnistuneesti. Ja halusimme, että britit ratifioisivat tämän mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia mielenkiinnosta. Thank you very much, Mr. Cole, and... Kiitokset. Tämä oli todella kattava esitys. Minä en ainakaan ole nähnyt yhtään puheenvuoropyyntöä, eli kysyttävää ei jäsenillä ole. Kiitämme teitä tekemästänne työstä ja jatkossakin seuraamme työtänne luonnollisesti. Kiitoksia. Seuraava esityslistan kohta on äh, komission äh, esitys työohjelma vuodelle 2014 sekä unionin toiminnan ja hätäavun rahoittaminen seuraavista rahastoista turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto sekä ulkorajoista ja viisumeista että poliisiyhteistyöstä. Ja nyt meillä onkin täällä vieraanamme rouva Tsigan, joka on sisäasioiden pääosaston pääjohtaja. Johtaja. Ja te esittelette meille nämä kolme ää, ohjelmaa. Olkaa hyvä. and good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää arvoisat Libe-valiokunnan jäsenet. Olen hyvin iloinen siitä, että Minulla on tänään tilaisuus puhua teille lyhyesti näistä ohjelmista, jotka mainitsitte. Kyse on siis vuosittaista työohjelmista sisäasiain alalla. Viimeaikaisissa kokouksissa olette jo kuulleetkin sisäasiain kansallisista ohjelmista. Meillähän on kaksi rahastoa, jotka 2014-2020 tukevat työtämme, eli turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja sitten sisäisen turvallisuuden rahasto. Nämä on perustettu mahdollisimman äh, poliittisiksi ja tavoitteellisiksi, samalla kevyemmiksi ja yksinkertaisemmiksi, että niissä ei olisi niin suurta byrokraattista taakkaa. Pyrimme todella saamaan aikaan nämä äh, poliittisia tuloksia sekä lisäarvoa Euroopan tasolla. Nämä kaksi ö, ö, rahastoa hoidetaan täältä kansalliselta tasolta määrärahasiirtojen kautta monimuotisten ohjelmien puitteissa ja näin ollen jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat ohjelmia, kansalliset ohjelmat ja ne suunnitelmat on teille aiemmin jo. Ja sitten on tämä keskitetty hallinto, komissio päättää, mitä toimia rahoitetaan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ja kans- kansainvälisissä järjestöissä. Ja komissio hallinnoi näitä suoraan kansallist- vuosittaisten työohjelmien kautta. Haluaisin todeta, että tässä sisäasian rahastojen uudessa mallissa vuosittaiset työohjelmat siitä huolimatta, että ne ovat luonteeltaan vuotuisia, kuitenkin hallinnoidaan monivuotisesti mm, esimerkiksi toimintasuunnitelmat vuonna 2014 ovat yhteydessä aiempiin ja seuraaviin ohjelmiin. vuonna 2014 työohjelman hyväksyminen oli varsin haastavaa, koska perusasetus hyväksyttiin hyvin myöhään neuvottelujen pitkittyessä. Kuitenkin komissio hyväksyi joitain näistä kolme vuosittaista työohjelmaa. Eli rajapoliisi. Tämä hyväksyttiin noin 100 miljoonaa euroa tuossa elokuun alussa. Ja tämä loikin sitten puitteet äh, ja tarjosi mahdollisuudet äh, vastata haasteisiin sisäasian alalla. Kuultuamme jäsenvaltioita, ja nämä kuulemiset on tapa, ovat tapahtuneet äh, poliittisen vuoropuhelun kautta, muistan, että, kansallisista ohjelmista keskustellessanne hyvin tärkeä, kiinnostava asia, joka nousi esiin, oli se, että nyt ensimmäistä kertaa eh, käytimme uutta välinettä, eh, poliittista vuoropuhelua, eli tapamme jäsenvaltioita keskustellaksemme monivuotisista painopistealueista sekä tietenkin kokonaisstrategiasta tuleviksi seitsemäksi vuodeksi. Jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien sekä meidän ohjelmamme yhteensopivuus ja yhteenpelavuus ovat tärkeitä. Ja näissä vuoropuheluissa käytämme myös tilaisuutta hyväksemme kuullaksemme jäsenvaltioilta, minkälaisia ohjelmia ne toivoisivat ja minkälaista eurooppalaista lisäarvoa tätä kautta voitaisiin saada aikaan. Painopistealueet on siis näiden poliittisten vuoropuhelujen sisäasiain haasteiden ja myös ajankohtaisten haasteiden pohjalta valittu. Halusin kertoa teille, mitkä olivat juuri meille pääelementit, joita työohjelman suhteen tarkasteltiin. No, ilmeistä luonnollisesti on, että ö, haluamme aina luoda EU lisäarvoa ja vahvistaa näin EU-ulottuvuutta, niin että se täydentää kansallisia pyrkimyksiä ja luo tällaisen EU-laajuisen hyödyn. Kun puhutaan tulevista kansallisista ohjelmista ja eri menettelyistä, no viittasin jo tuohon vuoropuheluun, poliittisen vuoropuheluun, jota olemme käyneet jäsenvaltioiden kanssa ja olemme todella keränneet tietoa voidaksemme tätä toimiemme täydentävyyttä kansallisten ohjelmien suhteen todella arvioida perustellusti. Sitten kun ajatellaan näitä mahdollisia mahdollista käytännön yhteistyön vahvistamista virastojen kanssa. Tämä on hyvin tärkeää kun näitä asioita ajetaan. Kun ajatellaan nämä, sitten suhteitamme kolmansiin maihin, ulkoisia toimia ja täydentävyyttä muiden EU-rahoitusvälineiden kanssa, kuten rakennerahastot, sosiaalirahasto, erityisesti aluerahastot sekä sitten ulkoisten suhteiden välineet, niin pyrimme todella näkemään ja korostamaan juuri täydentävyyttä, ettei tule turhaa päällekkäisyyttä tai jää puutteita, aukkoja. Sitten tietenkin hätäavun rahoittaminen. Tämäkin on osa toimintaa, mutta puhun tästä sitten esitykseni lopussa enemmän. Ehkäpä joitain esimerkkejä näistä teksteistä. Voitte muuten helposti saada kaikki tiedot käyttöönne, mutta jokunen esimerkki ja muutama esimerkki myös tästä suuruusluokasta, josta puhutaan, jotta saatte hiukan lisätietoja. Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kokonaissumma on 37,4 miljoonaa. Tästä 25 on hätäapua ja loput unionin toimia. Tähän liittyvät esimerkkini hankkeet ja toimet. Erityisesti yksi, joka on hyvin, hyvin kiinnostava. nimittäin se, että ajettaisiin turvapaikka-asioissa parhaita käytäntöjä, löydettäisiin nämä parhaat käytännöt ajatellaan esimerkiksi ryhmiä, joilla on erityistarpeita, kuten lapset ja naiset, sitten oikeudellisen avun saaminen, oikeusavun saaminen ilmaiseksi sekä sitten tietenkin ne henkilöt, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Toinen tärkeä esimerkki on pilottihanke ja pilottihankkeet tulevaisuudessa tiedotuskampanjoista. Nämä tiedotuskampanjat pyrkivät vähentämään niitä riskejä ja vaaroja, joita laittomaan maahanmuuttoon tai siirtolaisuuteen tulee. Tässäkin teemme yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, kuten UNHCR ja IOM. Nigerissä meillä on ollut hanke, samoin UNHCR UNHCRn kanssa yhteishanke Etiopiassa ja Sudanissa. Nämä ovat hyvin selkeitä esimerkkejä välimeri työryhmän ehdottamista käytännön toimista. perustuen siihen päätökseen, mitkä todella ovat pääasiallisia tehtäviä tulevaisuudessa. Hyvin kiinnostava hanke muuten myös liittyen ähm, ihmiskaupan uhrien äh, tukemiseen Albaniassa, Marokossa ja Ukrainassa toteutettu hanke. Äh, tämä on esimerkki kaikki tällaisesta rajat ylittävästä välineestä, aika innovatiivisesta välineestä, joka on nimeltään Mobility Partnership Facility. Se on siinä mielessä hyvin kiinnostava, että tämä hanke kattaa kaikki meidän rahastomme vuonna 2014, siis paitsi turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, myös sisäisen turvallisuuden rahaston, ulkorajojen ja viisumien ja poliisiyhteistyön suhteen. Tämä on hyvin innovatiivinen väline, jota, joka saa todella tukea kaikista näistä rahoista kaikista näistä rahastoista voidakseen toimia mahdollisimman joustavasti. Tässä kyse on todella liikkuvuuskumppanuudesta. Hyvin selkeä ö, maahanmuuttoon ja liikkuvuuteen liittyvä hanke. Sisäisen turvallisuuden rahasto ulkorajojen viisumien rahoitus on noin 15,7 miljoonaa, josta 8,9 muihin toimiin ja hätäapuun sitten loput kuutisen, seitsemisen miljoonaa. Ja tässä kyse on siis hankkeista, jotka liittyvät Schengenin arviointimekanismiin, eurosuuryhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Yksi esimerkki vaikkapa tästä se, että tuetaan äh, teknisen äh, kyvyn vahvistamista, jotta jäsenvaltiot äh, helpommin tunnistaisivat pieniä aluksia vesillään. Sitten rajahallintoyhteistyö EU-jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä – Usein kyse on alueellisista koulutusohjelmista sekä Schengen-toimista sekä siitä, että pyritään vahvistamaan teknisten asiantuntijoiden valmistautumista. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun kyse on usein monimutkaisistakin rajahallintotoimista. Sitten sisäisen turvallisuuden rahasto, poliisiyhteistyö, tämä kolmas rahasto, sen rahoitus taso on 49,5, siis 50 miljoonaa. Tästä ei ole alokoitu hätäapuun varoja. Hanket ovat esimerkiksi lainvalvontaa, yhteistyötä, korruption, talousrikollisen, kyberrikollisuuden, lasten seksuaalisen hyväksikäytön äh, estäminen, äh, Atlas, jonka tunnette hyvin, samoin tämä äh, syrjäneuvoa antava työryhmä tai toimet poliisiyhteistyössä vuoteen 2017 asti ihmisten, ihmiskauppaa, radikalisoitumisen vastustaminen, europarometri kyberrikollisuudesta ja niin edelleen. Ja samoin sitten myös kriisinhallinta vahvuuksien tukeminen. Tosiaan tässä elokuun alussa ohjelma on vasta hyväksytty. Näin ollen aika on ollut vielä kovin vähän. Äh, kun ajatellaan näiden välineiden äh, täytäntöönpanoa, me nyt olemme näitä hakuprosesseja käynnistäneet, tarjouskilpailua käynnistäneet. Meillä on myös tiettyjä äh, stipendi ähm, hakuja auki. Ja todella nyt tässä vaiheessa asioita ollaan käynnistämässä ja teemme todella parhaamme saadaksemme ne käyntiin mitä pikimmin. Tuossahan aiemmin lupasin, että lopuksi sanoisin tuosta hätää avusta vielä joku sen sanon. Sehän on osa meidän vuotuisia ohjelmiamme näissä rahastoissa. Se on kiinnostavaa myös mainita verrattuna aiempiin hätäapu mekanismeihin. Nyt nimittäin on, on toteutettu muutoksia ja näiden muutosten kautta pyritään jälleen kerran yksinkertaistamaan äh, välinettä ja tekemään siitä käyttäjää ystävällisemmän, jotta voidaan vastata mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti odottamattomiinkin siirtolaisvirtoihin äh, sisäisen turvallisuuden nimissä. Tässä hätäapu äh, voi olla jopa 100 prosenttia prosenttia hyväksytyistä menoista. Ja tämän lisäksi, kun näitä prosesseja pyritään yksinkertaistamaan, niin jäsenvaltiot eivät hätäapua saadakseen enää nykysääntöjen mukaan joudu muuttamaan omia ohjelmiaan. Ja sitten tässä on ylipäätään huomattavasti helpompi, yksinkertaisempi prosessi. Aiempi menettelytapa oli varsin raskas. Soveltamisalaankin liittyy muutos. Sitä on laajennettu. Aiemmin se oli hieman kapeampi ja nyt kyse on myös tästä ulkoisen ulottuvuuden mahdollisuudesta hätä avun suhteen ja ISF poliisi vuodelle 2014 tätä ei vielä ollut käytettävissä, mutta vuodelle 2015 suunnitelmia on. Sitten vielä hyvin tärkeä ero on se, että ennen, tätä, ennen tämän hätäavun määräaika oli kuusi kuukautta. Nyt tästä sovitaan on sovittu 18 kuukaudeksi. Ja jäsenvaltiot saavat joka enemmän aikaa täytäntöönpanoansa varten. Ja tukimenot, jotka aiemmin hyväksyttiin haku, haun suhteen, voidaan nyt maksaa suoraan myös virastojen kautta. Ja jos kysytte, miksi vuodelle 2014 tämä summa ja miksei joku muu, niin tämä alkoitiin tarveanalyysin pohjalta verrattuna muihin aiempiin vuosiin. 2014 on erityinen vuosi tämän myöhäisen hyväksynnän vuoksi, mutta tilanne korjantuu taas ensi vuoteen nähden. Jos katsotaan ISF-rajaa, toimia 6,8 miljoonaa. Useat jäsenvaltiot ovat ottaneet tähän mennessä jo meihin yhteyttä. Italia, Kreikka, Kypros, jotka tällaista hätäapua katsovat tarvitsevansa. Yksi muodollinenkin hakemus on tullut ja se on Kyprokselta ja sitä yksikkömme nyt käsittelevät ottaen huomioon kriteerit, tietenkin kustannustehokkuus, eurooppalainen lisäarvo ja ehdotettujen toimien tehokkuus. Ja tämän jälkeen tietenkin sitten edetään. Turvapaikkamaahanmuutto- ja kotouttamisrahasto on noin 25 miljoonaa siis hätäapua varten. Useat jäsenvaltiot ovat tätä hakeneet Italia, Kreikka, Ranska, Kypros muun muassa. 23,1 miljoonaa on näiden hakemusten yhteissumma ja olemme kuulleet, että muitakin hakemuksia on tulossa ja juuri tällä hetkellä arvioimme hakemuksia kriteeriemme pohjalta. Tämä kaikki kokemus vuodelta 2014 on oikein hyödyllistä ensi vuoden valmisteluissa, jotka jo ovatkin käynnistyneet. Olen luottavainen sen suhteen, että teille luonnollisesti myös vuodesta 2015 eh, piakkoin eh, kerrotaan, mutta nyt meillä oli vasta ensimmäinen tilaisuus puhua vuodesta 2014 ja työohjelmastamme. Kiitoksia ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitos. No niin, kiitoksia teille rouva Tsikan. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä rouva Sippeläsderyhmä. Ja, vielen dank. Kiitoksia. En nyt suoraan esitä kysymyksiä näistä ohjelmista, vaan minulla on määritelmäkysymys. Se tietysti liittyy näihin ohjelmiin, eli tähän konkreettiseen käyttöön. Saksassa eilen vietettiin Berliinin muurin murtumisen 25. juhlapäivää, ja sitä ennen monet kuolivat rajalla – ja monet sitten avun saatuaan lähtivät Itä-Saksasta. Ja kysyisin näissä ohjelmissa, jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen ja myöskin ohjelmat, jotka liittyvät turvapaikkaan ja maahanmuuttoon, sinissä niin puhutaan aina siitä, että meidän täytyy torjua ihmiskauppaa ja ihmissalakuljettajia. Eli kysyisin, onko komissiossa selkeä määritelmä siitä, mikä on ihmiskauppias ja mikä on sitten toisaalta salakuljet, ihmisten salakuljettaja, ja jos puhutaan näistä salakuljettajista, onko sitten komission määritelmä sellainen, että kyse on aina rikollisesta järjestöstä tai muista. Ja sitten kolmanneksi Syyrian pakolaiset, joka käyttää salakuljettajaa, koska hän ei muuten tiedä, miten hän pääsisi turvalliseen maahan, niin onko tämä myöskin sitten rikollinen henkilö komission määritelmässä? Question, uh, Kiitos. Ja seuraavaksi Rova Persia kuoryhmästä, olkaa hyvä. Oui, merci. Kiitos. Keskity maahanmuuttopolitiikassa rahoituskehitysten valmisteluun, monivuotisten rahoituskehityksen valmisteluun. Parlamentti on panonut kovasti tasapainoa turvapaikkapolitiikan, integrointipolitiikan ja turvallisuuspolitiikan tasapainon kesken tai rajan turvaamisen kesken. Olen kuullut paljon esimerkkejä rajojen turvaamisesta. Olen kuullut vähemmän siitä, mitä integroinnin suhteen esimerkiksi on tehty tai palauttamisen suhteen. Yksi tärkeimmistä uuden ohjelman innovoinneista on kolmas ohjelmien rahoittaminen – Minulla on vähän epäilyksiä, kun kuulen, minkä maiden kanssa sopimuksessa on tehty Etiopia ja Sudan tietoa maahanmuut- laittoman maahanmuuttoon liittyvistä riskeistä näissä maissa. Mutta tiedämme, mitkä ovat ihmisoikeudet noissa maissa, miksi ihmiset muuttavat niistä äh, informaatioriskeistä on vähän sattumanvaraista, koska he pakenevat kuolemaa. Tämä nyt on aika kiistanalaista. Albania, Ukraina ja Marokkaa ihmiskaupan suhteen. Haluan tietää, mikä on perusoikeuksien paikka näissä ohjelmissa, mitä aitoa seurantaa näissä maissa on perusoikeuksien integroinnissa on ja perusoikeuksien kunnioittamisen suhteen on. Kuulin teidän puhuvan myöskin jäsenvaltioiden toimintakyvyn parantamisessa pienten rantautumisen suhteen ja kysyn miksi. Tiedämme, että ihmiset, jotka kuolevat välimerellä, ovat ihmisiä, ovat potentiaalisia turvapaikanhakijoita. Se on pakolaisasian korkea edustaja, 80 prosenttia suunnilleen. Lopetan juuri puheenjohtaja 80-85 prosenttia heistä on paikanhakijoita. Miten me teemme? Niissä keskustelussa sitä kautta käytte, miten te pyritte kunnioittamaan turvapaikan haun mahdollisuutta, jotta oikeutta, jotta mahdollisuutta hakea turvapaikkaa kunnioitetaan. Ja olette puhuneet myöskin eurooppalaisten ulkorajojen tarkkaamaan että emme ole vielä päässeet, päässyt perille komission informaation pohjalta. Tässä pyrittäisiin tekemään tutkimuksia ja pyrittäisiin noin vakaata tietä rajavalvonnasta. Me tiedämme, mitä komi- vaikeuksia komissiolla on saada luotettavaa tietoa jäsenvaltiolta tästä aiheesta. että meille, että tämä integroitaisiin 2005 ohjelmaa. Haluaisin tietää, missä mennään. And, uh, Kiitoksia ja sitten viimeinen puheenvuoro vihreistä puhude. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen uusi täällä parlamentissa ja nämä rahoitusvälineet ovat minulle aika tuntemattomia, mutta kun täällä nyt kuuntelen keskustelua, niin tässä on joitain kysymyksiä mieleen nousee. Ajatellaan vaikkapa katastrofiapua, niin minä luulin, että kyseessä oli apu, joka menisi vaikkapa UNHCRn kautta, kun jossain päin maailmaa tapahtuu suuri pakolaiskatastrofi. Mutta ymmärsin siis väärin, ymmärsin Tiedättekö, että hätäapu menee siis siinä tapauksessa, että tulee suuria siirtolaisvirtoja niin EU-maihin? Äh, ehkä voitte vielä tätä minulle selittää, koska hätäapu on minun mielestäni äh, kuitenkin apua, jota annetaan muille maille EUn ulkopuolelle. Näin minä olen tämän aiemmin käsittänyt siis tilanteessa, jossa hätäapua todella tarvitaan. Mutta aika vähän äh, puhutaan siitä, mitä teemme katastrofien ennaltaehkäisemiseksi, sen estämiseksi, että nämä ihmiset joutuvat lähtemään merelle vaarantamaan henkensä. Mielestäni on aivan ilmeistä, että vaikkapa tulvien tai myrskytuhojen korjaaminen on tarpeellista. Ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan, mutta, tämän, mutta kyse on myös konflikteista, jotka pakottavat ihmiset lähtemään kodeistaan. Eli onko meillä rahoitusvälineitä, jotka mitenkään pyrkivät ennaltaehkäisemään katastrofeja niin, että näitä katastrofeja ei pääsisi alun perin syntymäänkään. Katastrofeja joko EUn ulkopuolella tai EU-maissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten vielä Laura Ferrara efdd ryhmästä olkaa hyvä. Sì, grazie. Um... Kiitoksia. Minä haluaisin tietää yhden asian. Jos onko olemassa mitään valvontaa näiden varojen osalta, jotta voitaisiin tarkistaa, onko nämä varat käytetty oikeisiin tavoitteisiin, ja kun ajatellaan millaisia tavoitteita on ja millaisia tuloksia on saatu. Italiassa edelleenkin on erilaisia rahoja, joita käytetään maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksiin, mutta tilanne on edelleen hyvin kiireellinen ja kyseessä on varsinainen kriisi. Ehkä ei, eivät nämä tavoitteet ole kunnollisia, joihin nyt pyritään, vai onko tilanne sellainen, että kun ajatellaan näitä tavoitteita, joihin varat on varattu, niin niiden kautta ei päästä kuitenkaan toivottuihin tuloksiin. Kiitos. Yeah, so, uh... Kiitos. No niin, nyt voitte vastata näihin esitettyihin kysymyksiin ja voitte myös työohjelmasta esittää viimeiset äh, huomioon. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Yksi tärkeä asia, jota haluaisin toistaa. Sanoin alussa, että puhumme vuotoisesta työohjelmasta 2014, jota ei pidä nähdä eristyksissä muista asioista, vain yhteydessä – rahoituksen päävirtaan, joka menee jaeton hallinnoinnin ja kansin, kansallisten ohjelmien kautta. Ohjelmia, joita jäsenvaltiot esittävät meille, jotka komissio hyväksyy. Ja nämä ovat kansallisia ohjelmia, joilla on seitsemän vuoden perspektiivi. Mä varataan annetaan jäsenvalvoille. Ne täytäntöön panevat ohjelmia – meidän vuotuisessa työohjelmassa on suoraan hallinnoimaa rahaa, joka mahdollistaa ohjelmat, jotka täydentävät sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät kansallisten ohjelmien kautta. Joten on tärkeää nähdä tämä kokonaisuus. Teemme parhaamme seurannan ja tarkistuksen suhteen. Ja pyrimme siihen, että politiikan prioriteetteja täytäntöönpanossa on tasapainoa. Että me keskittyisimme liikaa johonkin tai liian vähän. Ja politiikka dialogin tavoite oli tässä juuri tämä. Meillä oli kattavia keskusteluja kaikista välineistä ja rahastoista – Ensimmäistä kertaa pääsemme puhumaan jäsenvaltioille ja näyttämään ja meidän politiikan eri prioriteetit. Niillä täytyy olla paikkansa kansallisohjelmissa. Has to be an overall uh, balance to uh, correspond and meet uh, the Ja pyrimme tasa-arvoisesti täyttämään meidän tärkeät prioriteetit. Siksi olen antanut esimerkkejä projektien toimista 2014. Tekstissä on muitakin. Voimme lähettää teille tekstin tietoon julkista. Voitte tarkastella kaikkia toimia. Voimme käydä vuoropuhelua, annoin jotakin esimerkkejä ja haluan antaa vaikutusta, että tämä on kaikki mitä teemme. Tämä liittyy myös alkotukseen ja ihmiskauppaan, jos käytämme lainsäädännön määritelmiä ja ihmiskaupan määritelmiä. Me emme sekoita asioita. Mutta tämä tarkoittaa, että asioita käsitellään vain vuotuisessa työohjelmassa. Kuten kaikissa tärkeissä asioissa, turvapaikka, integrointi kansallisiin ohjelmiin, me, niitä täytyy tarkastella kokonaisuutena. Mitä hätätapausvälineeseen tulee? Se on suunniteltu toimimaan hätätilanteessa – ja tämä on erilaista kuin tällaiset pitkän aikavälin prosessit. Tämä liittyy jälleen kansallisten ohjelmien prioriteetteihin ja tämä hätätilanneväline on erittäin tärkeä niitä varten, mutta se ei korvaa pit, kestävää pitkän aikavälin prosessia, jonka pitäisi parauttaa jäsenmaiden tilannetta. tiedotuskampanja, pilottiprojektit. Mainitsin ne, koska ne ovat ensimmäinen kerta, koko, kokonaisvaltaista globaalia lähestymistapaa tarkastelee. Tätä me teemme siirtomaiden ja lähtökohtamaiden kanssa. Emme ole aikaisemmin tehneet tätä. Nyt katsomme, miten tämä toimii tulemme arvioimaan tämän niin ihan kuin kaikki muutkin työohjelman pohjalta. Ja katsomme saammeko tuloksia. en usko, että ihmiset, jos Berliiniassa, säännöstään 25 vuotta myös muuallakin mukavat juhlat viikonloppuna. Tämä on hyvä muistaa, kun, kun me ajattelemme Euroopan integraatiota. Thank you and <clears throat> also... Kiitos. Kiitokset myös siitä, että muistutitte meitä näistä juhlallisuuksista. Parlamentin puhemies Martin Schulzhan totesi, että meidän on oltava varoillamme, ettei Euroopan ympäri, ympärille rakenneta uutta muuria. Kiitoksia vierailustanne, että kerroitte meille näistä ohjelmista. Samoin toteaisin, että tässä kyse oli unionin ohjelmista, turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 3. ja 4. joulukuuta. Aiomme komissiolta kuulla yksityiskohtaisemmin kansallisista ohjelmista ja valmistelun etenemisestä, joten me seuraamme asioiden kehittymistä. Kiitos vielä kerran. Dear colleagues, um... Kollegat, seuraava esityslistan kohta on tärkeimpien tulosten esittely. EUn rikosoikeudellista aluetta käsiteltäessä. Täällä kyse siis äh, Europolista, Eurojustista sekä eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen perustamisesta. Nämähän kulkevat käsi kädessä. Ja meidän äh, tulee huolehtia siitä, että tuleva lainsäädäntö tällä alalla korjaa päällekkäisyyksiä poistaa mahdolliset aukot sekä vahvistaa rikosoikeuden sekä lainvalvontaviranomaisten alan yhteistyön. Näin ollen valiokuntamme on pyytänyt kahta tutkimusta liittyen olemassa olevaan ja myös tulevaan virastojen väliseen yhteistyöhön sekä luonnollisesti tietosuojamääräyksiin. Nyt kuulemme kahta asiantuntijaa, jotka äh, ovat vastuussa näistä tutkimuksista. Olette tervetulleet. Kuulemme pääasiallisen analyysin sekä päätelmät. Tosin nämä on toimitettu jo kaikille valiokunnan jäsenille. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi äh, vieraamme. Kiitos siitä, että olette tulleet. um, to my... Tässä vasemmalla puolellani niin, ää, professori Anna Weinberg, joka on Brysselin vapaan yliopiston professori Eurooppa-tutkimuksen instituutissa ja sitten professori De Herte, joka on myös Brysselin vapaan yliopiston professori, joka vastaa perusoikeuksista ja perustuslaillisuudesta. Ensin annan puheenvuoron professori Weinbergille 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että teetitte tämän tutkimuksen eri virastojen välisistä toimisista. Chloe Bihier on auttanut minulle apua tämän raportin laadinnassa. Ja haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita ja henkilöitä, joita on haastateltu. Haluaisin kiittää heitä arvokkaasta panoksesta. Kuten tiedätte, monet virastot ja tahot ovat olemassa oikeuden ja vapauden alalla. Jokaisella on oma mandaattinsa ja oma erityisalansa. Tutkimuksessa on keskitytty virastojen välisiin suhteisiin seuraavien virastojen osalta, eli Europol, Eurojust, Euroopan oikeusverkosto, DGN, Euroopan petoksentorjuntavirasto ja tuleva, eli Euroopan julkisen syyttäjän virasto. Täydentävyys, johdonmukaisuus ja hyvä yhteistyö eri tahojen ja virastojen välillä eu on tietysti keskeistä, jotta meillä on hyvä lähestymistapa rikollisuuden torjuntaan ja jotta voidaan taata vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue. Mutta harmaita alueita ja päällekkäisyyttä on eri mandaattien välillä. Sitä ei voida välttää, eikä se aina ole haitta. Siitä saattaa joskus olla jopa hyötyä. Kuitenkin Erityisesti kun on päällekkäisyyttä, tehokas yhteistyö on keskeistä ja silloin EUn virastojen ja tahojen on tehtävä yhteistyötä kunnioittain toistensa mandaatteja ja asiantuntemusta, jotta päästään haluttuihin tavoitteisiin. Tietyt esteet tekevät tällaisen yhteistyön hankalaksi. Ensinnäkin virastojen ja tahojen välillä on eroja siinä mielessä, että ne kuuluvat eri sukupolviin. Jotkut ovat olleet olemassa pitkään, kun taas jotkut vielä taistelevat olemassaolostaan ja lisäarvosta. Ne noudattavat erilaista logiikkaa, esimerkiksi Olaf ja julkinen syyttäjä ovat ylikansallisia luonteeltaan, kun taas EGN, Eurojust ja Europol ovat sitten hallitusten välisen toiminnan pohjalta toimivia, ja niitä pidetään palveluntuottajina kansallisille viranomaisille. EUn virastot ja tahot noudattavat erilaista toimintakulttuuria. Olaf on hallinnollinen, Europol liittyy poliistoimintaan ja esimerkiksi Eurojust on sitten taas oikeudellisissa asioissa toimiva taho. Eroja on myöskin rakenteissa resursseissa ja budjeteissa. Ja lisäksi eri jäsenvaltioissa on erilaista rikoslainsäädäntöä ja se myöskin vaikuttaa näiden virastojen välisiin suhteisiin. Esimerkiksi tehtävät ja kompetenssit, joita poliiseilla on Isossa Britanniassa, se on erilaista kuin Ranskan viranomaisilla. Ja se vaikuttaa sitten siihen, miten tehtäviä on jaettu Europolille ja Eurojustille. Yleisesti ottaen ei ole kattavaa näkemystä EUn rikosoikeudesta, ja se johtuu osittain siitä, että poliisi ja oikeudellinen yhteistyö hoidetaan eri pääosastoissa, eri osastoissa, komission sisällä ja neuvostossa. Henkilökohtaiset suhteet henkilöstön jäsenten välillä eri virastoissa ja tahoissa ja suhteet näiden ja kansallisten viranomaisten välillä ovat tärkeä elementti, joka vaikuttaa työhön, jota tehdään eri EUn virastoissa ja tahoissa. Ja sitten lainsäädännölliset välineet sisältävät vain rajallisia säädöksiä liittyen tähän yhteistyöhön, eli käytännössä virastojen välinen yhteistyö jätetään hyvin pitkälti virastojen itsensä kontolle. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida tämänhetkistä tilannetta ja katsoa, millaista kehitystä on tapahtumassa eri virastoissa ja tahoissa. Eli me haluamme nähdä hyviä käytänteitä ja ongelmia ja mahdollisesti ehdottaa, millä tavalla tilannetta voitaisiin parantaa. Tutkimuksessa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa käsittää määrittelee virastojen välistä yhteistyötä, kun kyseessä ovat vakavat rajat ylittävät rikokset, ja sitten viraston väliset suhteet tällä PIF, niin sanotulla PIF-alalla. Tässä esityksessä aika on rajallinen, eli meidän täytyy nyt tätä Eurojustin ja Olafin suhteet muihin tahoihin, eli keskitymme Eurojustin ja Europolin välisiin suhteisiin ja sitten julkisen syyttäjän viraston luomiseen. Ensinnäkin Europol, Eurojust ja niiden välinen suhde. Europol ja Eurojust ovat hyvin erilaisia, mutta niillä on paljon yhteistäkin. Europol kuului Maastrichtin kolmanteen pilariin, sillä on hierarkinen rakenne ja sen toiminta on hyvin pragmaattista. Eurojust taas perustettiin Amsterdamin sopimuksen kolmanteen pilariin, ja siinä on kollegaalien äh, rakenne ja sillä on hyvin voimakas oikeudellinen luonne. Resurssien osalta on myöskin tärkeitä eroja, kun ajatellaan näitä kahta virastoa. Näistä eroista huolimatta Europol ja Eurojust ovat sisarvirastot. Niillä on samantyyppisiä kompetensseja, eli vakavien rajat ylittävien rikosten torjunta, ja niillä on myöskin suhteita kansallisiin viranomaisiin kansalliset viranomaiset ovat ne, jotka etupäässä hoitavat rikosten tutkintaa ja syytteeseen asettamista, eli Europol ja Eurojust ovat vain palvelun tuottajia kansallisille viranomaisille. Kuten kansallisellakin tasolla, yhteistyö poliisipalveluiden ja oikeusviranomaisten välillä on tietysti keskeistä myöskin eu tasolla. Eli Tällöin nämä suhteet ovat hyvin läheiset näiden kahden viraston välillä. Oikeudellisesti puhuttuna on hyvin vähän säädöksiä Europolissa ja Eurojustissa ja niiden oikeudellisissa välineissä. Enemmän yksityiskohtia löytyy ehdotuksista ja neuvotteluista. Ja sitten yhteistyösopimus, joka tehtiin Europolin ja Eurojustin välillä vuonna 2010. Se on tärkein väline joka liittyy niiden välisiin suhteisiin. Käytännössä kahdenvälinen yhteistyö on kehittynyt ajan mittaan ja parantunut. Läheinen yhteistyö näkyy siinä, että on useita yhteisaloitteita ja monia menestystarinoita. Ne osoittavat, että ne pystyvät tekemään yhteistyötä, mitä tulee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kuitenkin tiettyjä ongelmia on edelleen olemassa, ja olemme havainneet erityisesti neljä tärkeintä ongelmaa. Ensinnäkin oikeusviranomaisten työn koordinointi. Sopimuksen mukaisesti Eurojust koordinoi oikeusviranomaisten työtä ja Europol sitten taas poliisiviranomaisten työtä. Mutta käytännössä tehtävän jako näiden kahden välillä on hyvin monimutkaista. Ja erityisesti mitä tulee tutkimusvaiheeseen. Tämä johtuu siitä, että on otettava huomioon erilaiset kansalliset rikosoikeusjärjestelmät. Ja tällöin vaaditaan tiettyä joustavuutta ja näin ollen syntyy harmaita alueita. jako näiden kahden EU-viraston välillä on luonnollisesti, ja tämä luo välillä jännitteitä näiden virastojen välillä. Ja jännitteet ovat nyt nähtävissä, kun katsotaan sanamuotoa säädöksessä, mikä tulee neuvoston asetusehdotukseen Europolin osalta. Säädöksessä todetaan, että Europol auttaa jäsenvaltioiden viranomaisia, myös poliisiviranomaisia sekä muita viranomaisia yleisesti. Tässä suhteessa me emme kannata mitään tiukkaa tehtävänjakoa Europolin ja Eurojustin välillä, koska se haittaisi joustavuutta, jota kansallisilla viranomaisilla on. Mutta me haluamme kuitenkin korostaa, että on tärkeää noudattaa tehtävän jakoa, joka on kirjattu perussopimukseen, ja täytyy noudattaa artiklan 8.8 sanamuotoa sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Kumpaankin asetuksen pitäisi lisätä säädös, jossa korostetaan, että kummallakin virastolla on velvollisuus kunnioittaa toistensa olemassaoloa ja asiantuntemusta. Ja se, että otettaisiin esille periaate, jonka mukaan toisen viraston on oltava mukana silloin, kun sen asiantuntemusta tarvitaan. No, minulla nyt ei ole aikaa puhua tästä sen enempää, mutta Totta kai voimme palata tähän myöhemmin keskustelussa. Sitten toinen kysymys liittyy yhteisiin tutkimustiimeisiin. Yhteiset tutkimustiimithän ovat sekavälineitä, joissa ovat mukana sekä poliisi että oikeusviranomaiset. Ja siksi on loogista, että Europol ja Eurojust tukevat tätä toimintaa, vaikkakin niiden tehtävissä ja rooleissa on eroja. Tämä on esimerkki hyvästä yhteistyöstä Europolin ja Eurojustin välillä, mutta tällä hetkellä on jännitteitä. Ja jännitteet johtuvat lähinnä siitä, että kummassa tässä asetusehdotuksessa on vielä ongelmakohtia. No tietysti on enemmän sitten varoja käytettävänä, mutta – Pelätään kuitenkin sitä, että oikeusviranomaiset jäävät sivuun, koska Europolilla on enemmän rahoitusta. Ja riskinä on myöskin sitten kaksoisrahoitus. Mielestämme täytyy luoda mekanismi, jotta voidaan välttää kaksoisrahoitusta ja vastavuoroinen tiedonvälitys on pakollista ja myöskin pitäisi olla keskusyksikkö, joka sitten hallinnoisi eri rahoituspyyntöjä. Lisäksi on oikaistava epätasapaino rahoituslähteissä, joita Europol ja Eurojust käyttävät. Ja sitten kolmas asia liittyy tiedonvaihtoon. Tietojenvaihto Europolin ja Eurojustin välillä on ollut hankalaa aikaisemmin, erityisesti koska on ollut niin sanottu omistajaperiaate, jonka mukaisesti tieto kuuluu sille toimijalle, joka saa itse päättää, toimitetaanko tietoja eteenpäin. Aikaisemmin jäsenvaltiot olivat haluttomia toimittamaan tietoja Europolilta Eurojustille, mutta parannusta on tapahtunut. Esimerkiksi Eurojust on mukana monissa Europolin tärkeimmissä tehtävissä. Ja tulevat asetukset edistävät tietojenvaihtoa ja tässä on kaksi säädöstä, jotka on otettu mukaan, jotta voidaan varmistaa näiden tietojen saanti epäsuoralla tavalla niin sanotun hit-no-hit-järjestelmässä. Ja tämä heijastelee sitä, miten mentaliteetti on tässä suhteessa kehittynyt. Ja sitten lopuksi neljäs ongelma, eli tietojen analysointi. Tietojen analysointi strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin on aina ollut Europolin mandaatin ytimessä. Ja äskettäinen kehitys Europolin ja Eurojustin toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden osalta herättivät pelkoja päällekkäisyyksistä näiden kahden viraston toiminnan suhteen, mutta kun katsotaan tarkka, tarkemmin asiaa, niin voidaan huomata, että Eurojustin analyysi on oikeut, oikeuskysymyksiin pohjautuva. Ja analyysin tavoite on erilainen. Ja siksi pedagogia tarvitaan, jotta voidaan korostaa eroja, joita on tietojen analysoinnissa, millaisia metodeja käytetään ja millaisiin tavoitteisiin pyritään. No sitten toinen osa, joka liittyy virastojen väliseen yhteistyön PIF-alalla – ja siirryn suoraan julkisen syyttäjän viraston luomiseen. Se tulee ehdottomasti vaikuttamaan eri virastojen välisiin suhteisiin, jotka tekevät työtä PIF-alalla, mutta neuvotteluiden varhaisessa vaiheessa syyttäjästä se estää yksityiskohtaisen analyysin yhteistyöstä – EPP on ja sen kumppanien välillä. Kysymykset, jotka ovat tärkeitä viraston välisissä suhteissa, ovat ensinnäkin tietysti kompetenssin määritelmä. Ne liittyvät PIF-määritelmiin ja siihen, onko syyttäjällä sitten yksinomaisia vai jaettuja vastuualueita. Ja sitten tämä rakenne, Ja kolmanneksi sitten, montako jäsenvaltiota on toiminnassa mukana. Kun katsotaan EPP on Eurojustin välisiä suhteita, on muistettava, että näillä virastoilla on yhteisyyksiä, mutta niiden integraatiotaso on erilainen. Arkaluontoisin kysymys liittyy siihen, mitä tarkoittaa se, mikä on kirjattu artiklan 86. Komission ehdotuksessa EPPO riippuisi Eurojustista hallinnollisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä nolla kustannuksen Eurojust on ilmaissut olemansa huolissaan sen suhteen, miten tähän voidaan päästä ilman, että sen oma toiminta vaarantuu. EPP on sijoittaminen on myöskin vielä kysymysmerkki. Ja tavoite on hankala, jos EPPOta ei perusteta Haagen. Kolme vaihtoista mallia on esitelty. En nyt puhu niistä tarkemmin, mutta tietysti voimme palata tähän myöhemmin keskustelussa. Myöskin on mahdollista luoda rakenteellinen linkki EPPOn ja Eurojustin välille – esimerkiksi Eurojustin kansallisista jäsenistä voisi tulla kansallis- eurooppalaisia syyttäjiä tai delegoituja syyttäjiä, mutta se olisi sitten hankalampaa. Tai sitten EPPO voisi olla yhteydessä Eurojustin kollegion. Tämän lisäksi täytyy miettiä toiminnallista yhteistyötä, koska Eurojust joka tapauksessa on edelleen keskeisessä roolissa PIF-tapauksissa – sen jälkeen, kun EPPO on perustettu. Esimerkiksi mitä tulee jäsenvaltioihin, jotka eivät ole toimijassa mukana. Sitten EPPOn ja Olafin välinen suhde. No, tähän kysymykseen liittyy arkaluontoisia seikkoja, esimerkiksi se, mikä on Olafin tulevaisuus. Olaf todennäköisesti jatkaa olemassaoloaan, mutta osa sen henkilöstöstä voidaan siirtää syyttäjänvirastoon. Yhteistyö näiden kahden välillä on varmasti tarpeen, esimerkiksi kun ajellaan tietojen analysointia. Mutta tällä hetkellä ainoa säädös, joka liittyy tähän kysymykseen komission ehdotuksessa, on hyvin epämääräinen ja siinä oikeastaan viitataan yhteistyösopimuksen näiden kahden välillä. Sitten Europolin ja syyttäjän viraston välinen suhde. No tietysti yhteistyö on tarpeen, mutta komission ehdotus tässä suhteessa on edelleen aika epämääräinen ja siinä puhutaan vain erityissuhteesta näiden kahden välillä ja että niiden välillä on tietojen vaihtoa. Ikävä kyllä on liian vaikea vielä puhua tämän enempää näistä asioista, koska tähän liittyy monia valintoja, joita vielä täytyy tehdä syyttäjänviraston suhteen. Eli lopuksi haluaisimme vielä korostaa, että meidän täytyy miettiä mahdollisuutta lykätä neuvotteluita ja näiden sääntöjen hyväks- hyväksyntää, joka liittyy virastojen välisiin suhteisiin ja syyttäjänviraston viraston kunnes syyttäjänvirasto on perustettu. Tätä voidaan kehittää tässä asetuksessa sinänsä, mutta silloin Euroopan parlamentti ei hyötyisi yhteispäätösmenettelystä. Tai sitten kysymyksiä voitaisiin hoitaa erilaisissa teksteissä, joissa käsitellään virastojen välisiä suhteita, ja nehän voidaan sitten hyväksyä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Eli johtopäätökset. Virastojen väliset suhteet ovat erittäin arkaluontoinen kysymys, erityisesti tämänhetkisissä neuvotteluissa, mutta mahdollisuuteen täytyy tarttua, jotta voidaan selventää tiettyjä elementtejä ja jotta voidaan saada enemmän johdonmukaisuutta tälle alalle ja tällä tavalla voidaan vähentää jännitteitä ja kilpailua eri elinten välillä. Kaiken kaikkiaan haluamme korostaa sitä, kuinka tärkeää on tiedottaa näistä asioista ja lisätä koulutusta sekä EUn että kansallisella tasolla, jotta voidaan vähentää hämmennystä ja jännitteitä. Euroopan parlamentin rooli on avainasemassa. Tämä on paras paikka, jossa voidaan jatkuvasti käydä keskustelua EUn rikosoikeuskysymyksistä – ja pitäisi pyrkiä johdonmukaisuuteen eri neuvotteluiden ja tekstien välillä ja pitäisi myöskin pyrkiä tasapainoon poliisitoiminnan ja oikeusviranomaisten toiminnan välillä EUn tasolla. Lisäksi parlamentti voi olla mukana myöskin, kun valvotaan ja arvioidaan virastojen välisiä suhteita. Esimerkiksi virastojen johtajat voitaisiin tuoda Euroopan parlamenttiin samana päivänä. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitos teille. Näin tämä todella ensimmäinen tutkimus liittyen eh, virastojen väliseen yhteistyöhön ja tulevaisuuden skenaarioihin. Sitten seuraava eh, esitys liittyy enemmänkin tieto suojajärjestelmään professori De Herttä. Kymmenen minuuttia teillekin, olkaa hyvä. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, näistä herrat. Puhun englantia. Minulla on tässä vähän dioja. Olen täällä puhumassa uuden rikoslain tietosuojaulottuvuuksista. Tuossa on nimeni. Käytän sen kahta sanaa. Pirstautuminen – ja uudistukset kaikilla tasoilla. Pirstoutuminen on tietosuojakehikon pääpiirre. Kuten edellisessä esityksessä näimme, virastoja on paljon ja jokaisella on tietosuojan suhteen oma kehikko. Ja yhteensopivuuden tai lähettämisen suhteen on, siinä on vähän tilaa. Uudistuksia on. Sen haluaisin mainita tietosuojan suhteen kaikissa oikeissa teksteissä näissä virastoissa, mutta korkeammalla tasolla on kaksi näitä standardeja asettavaa dokumenttia, jotka asettava, ovat muuttumassa, ne ovat muuttumassa asetuksiksi puitekehikko lainvalvonnan alueella on muuttumassa direktiiviksi joten kahden taas uudistuksia. En väitä, että nämä kaksi avainsanaa sinänsä ovat huolestuttavia. Pirstautuminen on aina ollut elämän tosiasioita. Se ei ole sinänsä paha. Mutta päämäkysymys on, miten tätä hallinnoidaan kansalaisten näkökulmasta. Me tiedämme, mitä me saatte oikeutta tässä pirstoutumisessa. No, sitä ei tilanne ole liian pirstoutunut, joten ää, seurattavuus ja oikeuden saatavuus kärsivät tästä. Ja päivän analyysi on kiireellistä, koska artikla 16 Euroopan unionin sopimuksessa vaatii itsenäistä arviota kaikesta tietojen käsittelystä, jota EU-lainsäädäntö kattaa. Suurin osa tietosuojasta Europol-tekstissä, Eurojust-tekstissä, muissa teksteissä, kaikista siitä puuttuu yksi asia, ulkoinen, riippumaton tietosuojan valvonta – Joten pirstonta argumentoitumisargumentti lisäksi on oikeasti ratkaisevampi argumentti, joka pohjalta miettii, että maaperää ja se miettii artikla 16 sopimuksessa. Minusta kiireellisyys kasvaa, koska, koska me tarkastelemme tätä pirstoutumista tekstiä, me ymmärrämme, mikä rationaliteetti siinä on. Siinä poliittista pohdintaa, huolesta tasapainotusta annetaan ja otetaan ja pyritään tehokkaaseen lainvalvontaan. Se on yksi näkökohta. Mutta jos mietitään tiedon vaihtoa virastojen kanssa, jos ajatellaan kolmansia maita, muita virastoja, niin on vielä suurempi syy arvioida tilannetta tehtävänä annettu minulle. Ja kun yksi virasto, jota hyvät lait valvovat, siirtää dataa toiselle virastolle, jota hyvät lait valvovat, vielä on kysymys, kuka valvoo tätä tiedonvaihtoa. Joten minusta me tarvitsemme selkeitä vastausta, vastausta kysymykseen ja Euroopan idea nykykehikossa on, miten dataa mietitään. Tietoa kerätään vaihdettavaksi. Tämä tiedonvaihdon dynaamisempi piirre. Tiedonvaihto EUn virasto ja kolmasien tahojen välillä. Ja erityisesti tiedonvaihto sellaisten maiden kanssa, joilla ei ole tietosuojalainsäädäntöä vaatii rakenteellisesti terveellä pohjalla olevaa pohdintaa, minne halutaan mennä tietosuojan suhteen. viranomaiset ovat tietysti ammatillisen vaitiolovelvollisuuden alaisia. Me olemme pärjänneet vuosisatoja ilman tietosuojalainsäädäntöä ja antaneet lainvalvonnassa tukea toisillemme, mutta tietosuoja asettaa uusia tärkeitä standardeja, jotka yhdessä luovat johdonmukaisemman kokonaisuuden. Kun paperimme käsittelee tätä pirstotonta maa, maisemaa, ottaen huomioon sen, että artikla 16 seutista vaatii tätä itsenäistä valvontaa. Ei niitä valvontaa huonoa, on sisäistä valvontaa ja myös valtioiden välistä valvontaa, mitä me painotamme näiden välineiden täydettävyyttä sisäisen ja ulkoisen valvonnan pitäisi toimia käsikädessä. Yhtä ei ole enemmän toista. Tämä on tutkimuksemme ensimmäisen 20 sivun tavoitte tehdä, ja pitää se lukea, tietysti minä olen sen kirjoittanut. Mitä skenaarioita meillä on? Mitä parlamentti voi tehdä pirstoutumiselle? Ensinnäkin älkää hätäilkö. Realistisimmat skenaariot pyrkivät siihen, että Euroopan parlamentti voi käyttää aikaa ja edetä askelittain. Me tunnistimme useampia skenaarioita. Me halusimme, että direktiivi arvioidaan uudelleen ja, ja me haluamme, että tässä on standardeja ja korkeataisia normeja kaikille lai valvontaan liittyville tiedonkäsittelytoimille, jossa on EU-ulottuvuus mukaan lukien tietosuojat, te ja EUn tietojen käsittely. Tämä saattaisi olla unelmointia, koska tässä meillä oli täydellinen kehikko. Oiko eh, saatavuus olisi voimakkaasti suojattua, mutta se on epätodennäköistä direktiivin nykymuotoilujen vuoksi. Ja tässä on myös pieni juridinen vastalause. Voidaanko EU-virastoja säädellä direktiivillä? Tarvitaanko asetusta virastojen säätelemiseksi? Tämä on juridinen kysymys, joka täytyy ratkaista. Joskus yksityiskohdat ovat kaikkein tärkeimpiä asioita. Tässä unelmaskenaariossa kaikki pienet palikat otettaisiin eri virastojen teksteistä ja pantaisiin asetukseen. Että meillä olisi yhteinen viitekeskus. Ja sitten tämä segregoitumalli, tämä kakkosmalli, sinä ei tehdä mitään. Jätetään asiat ennalleen. Sillä on puolensa. Yksi päivä tuo on rauhallisuus. Muutoksia on niin paljon, että tämä että ei tehdä mitään kertaa jo virastojen tietosuojelmiselle, että nyt mennään rauhallisesti. Ja tässä on kustannushyötyjä ja lyhyen aikavälin tehokkuutta toisaalta. Tässä ei tartuta siihen tarpeeseen, että kansalaisten pitää päästä oikeud- oikeudella saavutettavaa kansalaiselle ja tämä ei myöskään täytä tätä ulkoisen riippumattoman valvonnan vaatimusta. Tämä kakkoskenaario, ettei tehdä mitään, on ainakaan argumentin pohjalta puutteellinen. Sitä ei pitäisi harkitakaan. Ja sitten kolme, kolme ja neljäs skenaaria ovat niitä, jotka toteutuvat todennäköisimmin, ja ne ovat kaikkein nyansoitu, ja ne ovat poliittisesti toteutettavimpia. Kolmas on, että äänestään direktiiviluonnoksesta kaikki ovat iloisia. sitten pannaan aikaraja kaikkeen tietosuojalukujen sopeuttamiselle, jota on ripoteltuna eri virastojen kohdalta. Voit äänestää direktiivistä näyttää vihreää valoa, mutta siinä on tällainen aikaraja auringonlaskulauseke, joka velvoittaa katsomaan yleiskuvaa aikarajan koittaessa. Järkevää ja antaa myöskin aikaa sopeutua uuteen tietosuoja-arkkitehtuuriin, joka näissä kanssa tärkeissä uudessa tekstissä, näissä direktiivissä on. Ja tämä liittyy myöskin tiedon käsittelyyn. Tässä on mahdollisuus tuottua uuteen arkkitehtuuriin ja sopennamme näihin standardia luoviin dokumentteihin, jotka ovat lähes menettelyn lopulla. Hyvä niin, mutta mitä huonoja puolia sitten? Säännöstä direktiivistä ja lupaa palata asiaan. Käsissä on yhä direktiivi. Direktiivi ei ole oikea keino säädellä virastoja. Sitä varten vaaditaan asetusta. En ole perinteinen juristi, tämä on pieni juttu, mutta tämä, on, täällä on jotka sanovat, että näin ei voida tehdä, mutta asia on, että tästä ei saa soiva peliä, ellei saada asetusta. Näiden virastojen tekstien muuttaminen tällä hetkellä tässä vaihtoehto kolme, että virastoja tarkastellaan aikarajan puitteissa – merkitsee, että äänestetään nyt, jotka arvioidaan uudelleen pari vuoden kuluttua. Se on aika perustava ongelma. Mutta olisi outoa päättää jostain nyt, kun se pitäisi muuttaa pari vuoden kuluttua. Kun tietosuoja on avainkysymys virastojen säätelyssä, koska Eurooppa on dataa, eikö niin? Neljäs malli on vaihtoehtoinen yhdistetty malli. Sen asetusta 42.2001 muutetaan. Tämä koskee Euroopan tietosuoja viranomaista. komission luvannut luvannut arvioita, koska EDPSllä – tulee olemaan erittäin tärkeä osuutensa myös no, valvonnassa. Me tiedämme, että Euroopan tietosuojavalvoja on ollut tärkeä toimija täällä, mutta tiukkaan sanoen Astos 45.2001 ei sano mitään lainsäädännöstä. Ja se on ensimmäisen pilarin väline. Uudella arviointi on sellaista, Montesquieu tykkäsi sitä, äänestää direktiivistä. Jätetään kaikille verastajille tämä palikkalainsäädäntö ja palataan asiaan, kun mietitään uutta EDPS ja laitetaan uutta asetusta 45-2001. Se voisi olla hyvä vaihtoehto. Sen, että tämä on viisas sikäli, että tämä antaa myös mahdollisuuksia sopeutua arkkitehtuuriin, mutta ongelmana on, sitten on kaksi lainsäädännön standardia asettamaa tekstiä. Direktiivistä äänestetään nyt ja sitten tuo EDPS-teksti, josta äänestetään myöhemmin. Siellä ihan ihanteellista. Ja mikä on sitten siellä? Se on tärkeä kysymys. Tuo tekeminen aiheuttaa myös muita pieniä juridisia ongelmia. Jos muutamme EDPSn roolia, meillä on tämä Euroopan tietosuoja lautakunta ja kansallisten tietosuojaviranomaisten rooli jää ennalle. Miten näiden tietosuoja vahtikoirien roolit oikein muutetaan? Se on vaikeaa. Uh, I'm an academic. I added uh, two more Tutkijana lisäsin kaksi tekijää, jotka ovat olleet niin tärkeitä. Viides ja kuudes skenaario. Ei tehdä mitään direktiivillä. direktiivillä. Ei tehdä mitään uudelle EDPS-asetukselle. Jätetään se sellaiseksi, mikä se on. Tämä on variaatio toista suosituksesta – Mutta ongelmana on, että pirstoutuminen jatkuu, emmekä seutin 16 artiklaa toteuta, joka vaatii riippumatonta valvontaa. Viimeinen tämä toimimattomuuden toinen variantti, että muutetaan kaikki dokumentit ja jätetään tämä Euroopan tietosuojavalvoja koskeva teksti ennalleen ja siirretään sille itsenäisen ulkoisen valvojan tehtävä. Mutta sama kritiikki pätee. Tämä ei kuitenkaan seut 16 artiklaa toteuta. EDPS ei missään suhteessa sovelletaan rooliin, koska se ei sen lainsäädäntö ei puhu mistään, mitään lainvalvonnasta. Kiitos, mukava istunto. Kävin skenaariot läpi. On huolta, että tämä hajallaan oleva maisema käytäisiin läpi kansalaisen tarpeiden nimissä. Kysymys ei ole tiedon keruusta, vaan tiedon vaihdosta. Kuka sitä valvoo? Ja sitten meillä on artikla 16, joka vaatii riippumatonta valvontaa. Tällaista meillä ei ole vielä ollut. Ei tämä äärimmäisen haitallista ole. Mutta tämä on ehdoton vaatimus. Sisäisesti meillä on sitä ulkoisestikin vaaditaan, jota ehdotetaan, että parlamentti perehtyy tarkemmin näihin skenaarioihin. Mutta toistaan, että artikla 16 mahdollistaa asioiden katsomista tuoreen silmiin. Se tarjoaa aidon vaan ei sisämarkkina lähestymistapaa, tai artikla 16 mahdollistaa tämän kaiken sisämarkkinarajoituksineen tietosuojan sinällään. Ei estä jotain, jonkunlaista pirstoutumista, mutta on kohtuullista tehdä se päätöstä nykykuviota ei kukaan kokonaisuudessaan hallitse, ja se ei ole mikävä, mukava asia. Toivottavasti parlamentti tekee jotain. Kiitos oikein paljon myös tästä jälkimmäisestä esityksestä. Nyt sana on vapaa. Jäsenet, jotka ovat paikalla, voivat nyt esittää kysymyksiä ja pohdintoja asiantuntijoillemme näistä kahdesta alasta, virastojen välisestä yhteistyöstä sekä tietosuojapuitteistosta. Tässä vaiheessa puheenvuoropyyntöjä ei ole. Tässä ehkä jäsenet pohdiskelevat asiaa, mutta minulla olisi teille kummallekin yksi kysymys. Ensimmäinen esitys rouva Weinberg, te mainitsitte hyvin tärkeän kysymyksen eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta Eurojustin puitteissa ja siitä, mitä tämä merkitsee. Ja myös meille täällä parlamentissa on tärkeää ymmärtää, mitä lisää mm, mahdollisuuksia näin voitaisiin tarjota Eurojust-yhteistyölle ja miten nämä kaksi syyttäjäviranomainen Eurojust toimivat yhteen. Ainakaan minulle tämä tähän mennessä ei oikein ole selvinnyt. Joten tämä olisi kysymykseni teille. Ja sitten toinen kysymykseni D. Hertille, sen voisin esittää tuossa sitten myöhemmin. So thank you. No, kiitos. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. Niin, todella mitenkä tämä voidaan tulkita. Tämä on aika kiinnostava ulottuvuussopimuksessa ja hyvin paljon tästä ilmaisusta on puhuttukin, siis sitä viranomaisen ja eurojustin välinen suhde. No, kuvia ette enää näe, mutta tässähän itse asiassa esittelimme kolme mahdollista mallia tulkitsemaan tätä ilmaisua. Ensimmäinen olisi se, että Eurojust olisi vastuussa EPP on budjetista eikä EPPO suinkaan itse. Eli tässä olisi ikään kuin kaksi ää, ympyrää. Suurempi olisi just, ja sitten EPP pienempi sen sisällä. Toinen ää, malli olisi kaksi elintä, kaksi henkilökuntaa, kaksi budjettia, mutta EPPO käyttäisi kuitenkin Eurojustin palveluja ja maksaisi näistä sitten Eurojustille. Tämä näin ollen olisi malli, jossa on kaksi äh, äh, ympyrää, mutta jossa todellakin äh, Eurojustin hallinto olisi myös EPP on käytettävissä. Ja kolmas vaihtoehto olisi sitten kaksi erillistä viranomaista, kaksi henkilöstöä, kaksi budjettia, mutta joilla olisi yhteisiä palveluja, kuten vaikkapa IT-palvelut, jotka olisivat todella molempien yhteiskäytössä, niin EPP on kuin Eurojustinkin. Tämä on yksi mahdollisuus, mitä itse rakenteeseen tulee. Sitten on erilaisia mahdollisuuksia liittyen näihin äh, rakenteellisiin yhteyksiin. Ikään kuin tämä yhteinen katto, jonka alla Eurojust sekä syyttäjäviranomainen toimisivat. Tehän tiedätte, että tällä hetkellä on osittain yhteinen rakenne, tai ainakin tähän suuntaan neuvottelut neuvostossa nyt ovat kallistumassa, että olisi eh, johtava syyttäjä, eh, eurooppalainen syyttäjä, eh, kollegio ikään kuin, ja sitten eurooppalaiset delegoidut syyttäjät, niin että siis Eurojustin kansalliset jäsenet voisivat samalla samanaikaisesti palvella eurooppalaisina syyttäjinä. Tämä oli ratkaisu ja on yhä ratkaisu, jota kovasti pienet jäsenvaltiot puolustavat ja ajavat, mutta toisaalta on monia jäsenvaltioita, jotka tätä ratkaisumallia vastustavat, koska se johtaisi tällaiseen kahden hatun järjestelmä, jossa saattaisi syntyä myös eturistiriitoja. Eli eh, ymmärtääkseni keskustelut jatkuvat yhä näistä eri skenaarioista. Ja sitten vielä liittyen virastojen väliseen yhteistyötön työhön ihan operationaalinen yhteistyö näiden kahden elimen välillä. Tällä hetkellä on aika hankalat tätä äh, luonnostella, koska emme edes tiedä, minkälaisia yhteyksiä näiden välillä tulee olemaan, mutta kyllä tietenkin myös operatiivinen äh, ihan käytännön yhteistyö tulee olemaan välttämätöntä samoin tietojen vaihto. Tästäkin on olemassa äh, erilaisia skenaarioita, kun ajatellaan Eurojustin järjestelmää, jonka puitteissa eri tapaukset hallinnoidaan ja tämä tapaushallintojärjestelmä, juttuhallintojärjestelmä voisi olla jaettu, mutta toinen mahdollisuus olisi se, että olisi kummallakin vastavuoroinen pääsy toistensa järjestelmiin. Ikään kuin tällainen hit, no hit järjestelmä – että pääsisi ainakin juttu luetteloon ja sitä tarkastelemaan. Kiitos. Nyt täällä on kolme puheenvuoropyyntöä, joten nyt annan tässä sitten puheenvuoron ensimmäisenä herra Boni EPP-ryhmästä. Ja sitten minulla on Israelikin vielä tosiaan kysymys teille, Have a questions. En tiedä, onko meillä kysymyksiä mutta olen huolissani. Kiitoksia näistä esityksistä. Ne olivat hyödyllisiä, mutta toisaalta se osoittaa, että ei ole riittävästi yhteistyötä, ei ole riittävästi johdonmukaisuutta, ja se on valtava ongelma Euroopan toimielimille. Eli kiitoksia näistä ehdotuksista ja suosituksista. Haluaisin keskittyä tähän toiseen esitykseen, tietosuojaan. Ja haluaisin korostaa, että jos toivottavasti muutaman kuukauden kuluttua työ on saatu päätökseen neuvoston kanssa, mitä tulee tietosuoja-asetukseen, niin meidän pitäisi valmistella jonkinlainen täytäntöönpanopaketti ja sen pitäisi osoittaa, miten asetusta pannaan täytäntöön Euroopan toimielimissä ja myös jäsenvaltioissa. Mutta myös millä tavalla asetus voidaan saattaa yhdenmukaiseksi sääntöjen ja toimintojen kanssa toimielimissä. EDPSn rooli on tärkeä tulevaisuudessa. Eli meidän pitäisi kuvata tietosuojalautakunnan rooli ja antaa sille joitain välineitä. Ja jos tavoitteeseen halutaan päästä ja samanaikaisesti halutaan asetus ja paketti, niin työ pitäisi aloittaa nyt heti. Ja nämä analyysit tietysti ovat hyvin tärkeitä ja hyödyllisiä. Eli kiitos tästä esityksestä, mutta tässä vaaditaan myöskin muuta yhteistyötä tässä valiokunnassa ja toimielimissä. Raportti osoittaa, että ilman täytäntöönpanopakettia – johdonmukaisempi toiminta toimielimissä kohtaa ongelmia tietosuoja-asetuksen kanssa. Kiitos. Kiitos. Ehdotan, että kuulemme vastaukset välittömästi ja ehkäpä voisin lisätä oman kysymykseni nyt tähän, koska se oli ihan samansuuntainen nyt kun Euroopan parlamentti on pyytänyt horisontaalisesti yhtenäisiä tietosuojastandardeja, eikä neuvostolta näitä oikeastaan saatu, niin nyt on kysymys siitä, miten toimia. Eri skenaariomme olivat hyvin kiinnostavia. Hiukan näen kuitenkin kaipaamaan vastausta siihen, miten esimerkiksi Prymin sopimusta tai Schengenin tietojärjestelmää voitaisiin sovittaa tähän skenaarioon. Eli miten ne sopivat näihin puitteisiin? Um, No, tässä aika paljon kyllä menisi hukkaan, jos, jätettäisiin, jos poistettaisiin nämä räätälöidyt tietosuojasäännöstöt. Tietosuojasääntöjä tulee tarkastella toistuvasti. Yksi malli ei suinkaan sovi kaikille ja tietosuojahaasteet Schengenin liittyen eivät kuitenkaan ole ihan samoja kuin Europolin suhteen. Europolissa käsitellään Äh, hyvinkin äh, arkaluontoisia kysymyksiä ja äh, kansalaisten mm, tiedon saatavuus liittyy tähän. Olisi hyvin vaarallista, jos meillä olisi vain yksi väline. Tämä ei toimisi. Aina kun luodaan uusi virasto tai uutta toimivaltaa, tietosuojakysymykset on arvioitava uudelleen. Eli minä kannatan ehdottomasti räätälöityjä tietoturvasäännöksiä jotka ovat kunkin haasteen tasolla, mitä kansalaisten oikeuksiin tulee. Kuitenkin tietosuojaa voitaisiin myös rationalisoida monelta osin, ja tämä minun mielestäni nyt erityisesti No, voi olla, että kuulostaa siltä, että puhun nyt vähän itseäni vastaan, mutta esimerkiksi koko tämä luku, joka liittyy ihmisten oikeuteen nähdä omat tietonsa, korjata niitä, ja samoin sitten myös ulkopuolinen valvonta. Mm, arvoisa parlamentin jäsen Boni, olen hyvin tyytyväinen siitä, että nyt puhutaan kokonaispaketista, koska jos komissio ei tiedä esimerkiksi, mitä tehdään EDPSn suhteen, niin tämä on suuri ongelma. Ja Eurojust uudistuksessa tehdään hiukan e- toisenlaisia valintoja kuin Europolia uudistettaessa, koska tässä on juuri EDPSn suhteen epävarmuutta. Ja ymmärrän oikein hyvin epävarmuuden ja epäilykset eh, ja tarpeen yhdessä uudistuksessa kulkea yhtä tietä yhteen suuntaan ja toisessa toista tietä toiseen suuntaan. Mutta nämä eriävät lähestymistavat eivät suinkaan ole ihanne tilanne ja meidän täytyy säilyttää räätälöidyt määräykset, säännöt, jotka sopivat kuhunkin virastoon ja sen toimivaltaan. Ja sitten yhtäältä pääperiaatteista, yleisperiaatteista ja oikeuksista ja valvonnasta tarvitaan nämä yhteiset yhtenäiset säännöt. Näin vastataan kansalaisten odotuksiin ja näin huolehditaan hyvästä sääntelystä tästä syystä nyt yksi palapelin pala vielä puuttuu, nimittäin se, mitä tehdään EDPSn suhteen. Ja itse asiassa se pitäisi kyllä tietää ennen kuin Europol ja Eurojust-uudistuksista päätetään lopullisesti. Kiitos. Niin se, mitä ensimmäisessä esityksessä kuulimme, tulee entistäkin tärkeämmäksi, jos eri virastot lähestyvät Äh, tietosuojakysymyksiä eri tavoin ja tiedon äh, vaihto tulee entistä hankalammaksi. Mutta hyvin kiinnostava. Seuraavaksi Birgit Sipper. Kiitos, aloitan tästä toisesta esityksestä. Mitään ristiriitaa oikeastaan ei ole, kun ajatellaan tätä, näitä perustavanlaatuisia tietosuojasäädöksiä ja sitten sitä, miten sitä sovelletaan virastoihin tai muihin palveluntarjoajien. tarjoajien tietojen mähyyden periaate tai velvollisuus näiden tietojen säilyttämisen ohteen, niitä pitää valvoa. Ja meidän täytyy varmistaa, että kaikilla aloilla sovitaan siitä, että saamme aikaan konkreettisia sääntöjä. Se on ihan selvää. Ja sitten asia, josta te puhuitte, eli tämä ulkoinen riippumaton tarkistus. Se on tietysti asia, joka on tärkeää ja siitä on apua myöskin, jotta voidaan havaita uusia asioita. Mutta minun mielestäni se on myöskin kysymys, joka kaikkien toimijoiden osalta on hyvin suurta ihailua herättävää. No sitten tietojen siirron valvominen. Tämä on mielenkiintoinen asia, kun ajatellaan tietojen keräämistä ja välittämistä kuka sitten teknisesti valvoo tätä tietojen siirtoa. Ja tästä sitten tulenkin jo ensimmäiseen esitykseen, eli kuka tarkistaa tarkkaan, mitä tietoja toimitetaan kenelle. Ensimmäisessä esityksessä saimme kuulla, että kyse on yhteistyöstä eri virastojen välillä, mutta kuulimme myöskin, että poliisiviranomaiset yhtäältä ja sitten oikeusviranomaiset toisaalta harjoittavat eri tehtäviä. Eli millä tavalla kaikkia tietoja voidaan vaihtaa ja mihin sitten raja vedetään. Jos mennään sitten askel pidemmälle, EPPO, syyttäjänvirasto, no, tähän ei liity mitään tietosuojakysymyksiä, vaikka nekin varmasti olisivat mielenkiintoisia, mutta tämänhetkinen neuvoston malli herättää kysymyksen jos yhtäältä jo sanotaan, että eurooppalaisten virastojen välinen yhteistyö ei aina ole ihan sataprosenttisen ihanteellista, siellä on ongelmia, niin no, sitten kun ajatellaan poliisi- ja oikeusviranomaisten perinteitä eri jäsenvaltioissa, millaisia tietoja siellä käytetään, millaisia odotuksia he on, ovat ja millaisia ongelmia tämä saattaa sitten aiheuttaa Euroopan tasolla. Ja sitten Euroopan syytteen tulee vielä lisäksi. No, kaikki me sitä periaatteessa tuemme, mutta myöskin syyttäjillä eri, jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia rooleja. Ja jos on hyvin paljon erilaisia syyttäjiä tässä eurooppalaisessa syyttäjäverkostossa, niin sitten täytyy hiukan miettiä, millaista lisäarvoa on sitten tällä eurooppalaisella syyttäjäviranomaisella mitä toimivaltuuksia hänellä on, siis ei ainoastaan liittyen Europolin Eurojustiin, vaan myöskin kun ajatellaan jäsenvaltioita. Ja millä tavalla sitten päätetään, mitä oikeuksia eurooppalaisilla syyttäjillä on ja millaisia sitten kansallisilla syyttäjillä on. Heillähän saattaa olla hyvin erilaisia kompetensseja. Ja sitten yksittäinen jäsenvaltio voikin päättää, että tutkinko minä nyt, tai oikeastaan meillä on tärkeämpiä asioita ja ehkä me emme tutki tätä asiaa. Eli konkreettisia kysymyksiä. Tähän liittyy tietosuojakysymyksiä ja paljon muitakin kysymyksiä täällä Euroopan parlamentissa. Ja nyt tämä virastokysymys mielestäni monessa mielessä ei vastaa näitä samoja standardeja kuin kansallisella tasolla, eli tässä mielestäni on vielä hyvin paljon kehitystarvetta. Um, So I, I give the opportunity. Annan teille nyt äh, tilaisuuden äh, vastata tähän huomioon vai muussa tapauksessa voimme jatkaa. Tässä nyt ei ollut mitään No, minun äh, ymmärtääkseni, ja jos nyt kaiken ymmärsin, niin <laughs> olemme varmaan täysin samaa mieltä. Ja todella tarvitaan Esimerkiksi poliisitietojen saatavuus Euroopan unionissa tulisi toteuttaa tällä alalla. Lähestymistapa on eurooppalaistettu, jos mm, päätetään, että Portugalin poliisilla on samat tiedonsaantioikeudet kuin oman maan poliisilla, niin Euroopassahan sitä sitten ollaan. Ja mielestäni käyttää, niin ihan teellistä olisi ja tästä sitten automaattisesti tulisi se, että viranomaisella olisi erittäin keskeinen rooli syyttäjäviranomaisella. Ja sitten kun ajatellaan Europolin mahdollisuuksia neu- tehdä, käydä neuvotteluja tiedonvaihtosta muiden maiden kanssa, tässä viitataan tietosuojaan Olaf-tekstissä hiukan vähemmän, Eurojust-tekstissäkin on jotain tästä, joten meillä on nyt sellainen vaikutelma, että näitä virastoja täytyisi ehkä tukea sitä kautta, että meillä olisi vähintäänkin tämän toimivallan vankka valvonta johdonmukaisuuden nimissä koska jos johonkin maahan ei esimerkiksi tiedonvaihtoa sallita, koska tämä maa ei pysty antamaan äh, tietosuojatakeita, niin äh, ei olisi mitenkään hyväksyttävää, jos joku toinen virasto sitten tekisikin toisenlaisen päätöksen ja tietoja välittäisi tälle kolmannelle maalle. Joten tällä alalla tarvitaan kyllä äh, vankkaa valvontaa, joka perustuu vankkaan mandaattiin, eikä tämän tyyppisiä pyyntöjä varmaankaan tulisi esittää parlamentille viikoittain, vaan valvonnan tulisi olla vedenpitävä. First, uh, in relation... Ensin liittyen kysymykseenne koskien tiedon valvontaa. Palataan omistajaperiaatteeseen. Se on olennainen ja perustava. Omistajaperiaate tarkoittaa, että kansalliset viranomaiset, jotka antavat tiedon Europolle tai Eurojustille, ovat informaation haltijoita, mikä aiheuttaa paljon ongelmia tiedonvaihdossa. Tähän liittyy toinenkin kysymys. Kuka haluaa hyvää tiedonvaihtoa? joka valvoa hyvää yhteistyötä eri virastojen kesken. Tähän on joitakin mekanismeja. Jonkinlaista arvontaa tai seurantaa keskenäisistä suhteista eri virastojen kesken on. seurattavuuden suhteen on ongelmia. myös muita mekanismeja. Jos ajattelee 2010 Europol, Eurojust, keskinäisiä sopimuksia, yksi määräyksestä toteaa, että kummankin viraston hyvä yhteistyö työtä pitäisi arvioida ja kummankin pitäisi raportoida komissiolle kerran vuodessa, muistaakseni. Mm, mikä arvioinnin lopputulos on? kaitoarviointia. Meillä on sarttuvuuden puutetta. Yksi mahdollisuus olisi edistää tällaisia arviointeja. lisätä yhteisen, yhteis, viraston yhteisen yhteistyön arviointia. Voisimme kehittää Euroopan parlamentin roolia tässä, mutta miksei tehdä tällaista keskinäisten arvioiden kierrosta koskien virastojen välisiä suhteita rikosoikeudessa. On sitten syyttäjäviraston lisäarvo. Täytyy ottaa erilleen komission alkuperäinen ehdotus. Ja niin kun ovat lopputulema. Vaikea sanoa, mikä lisäarvo on. Emme tiedä, mihin neuvottelut loppuvat. Ja milloin vahvistettu yhteistyö alkaa. Koska neuvottelut laimentavat kunnianhimoa. Ja nyt meillä on jokinlainen tällainen kollegiaalinen malli tulossa. Kysymys on, mitkä lisäarvo nyky Eurojustin nykykollegiallisen järjestelyjen vastaus olisi, että meillä on eri logiikka, koska Eurojust on hallitusten välineen, Eurojust on palvelutarjoaja, joka saattaa auttaa kansallisia viranomaisia, kun taas EPPO kollegiaalisessa muodossa olisi vähän enemmän kuin tuo joka tapauksessa. Se olisi periaatteessa ylikansallinen. Se olisi enää palveluntarjoaja. siellä olisi sitovia päätöksiä suhteessa kansallisen viranomaisiin, mutta miten mälle neuvottelut menevät. Sitä enemmän voi kysyä, mitä lisäarvoa ja e EPP on. Meillä on paljon päällekkyyttä. Oikein toimia meillä on ENGN, Eurojust. Ja niiden suhteet eivät ole niin helpot mikä menee EGN muualle. So for the national practitioners, it's not always easy to know to which actor they have to, to, to go. And so indeed a manual on... Ja tarvittaisiin jonkinlainen manuaali, käsikirja. Miten hyödyntää näitä eri toimijoita? Se on se arvokasta toimijoille. Thank you very much. Perhaps in this regard we... Kiitos oikein paljon. Ehkäpä tämä kysymys voidaan esittää myös huomisaamuna, kun KOSin puheenjohtaja on paikalla. Eli juuri tämä toimijoiden koordinaatio, jota pidätte hyvin, hyvin tärkeänä kirjallisena kysymyksenä. Seuraava jäsen, jolla on kysyttävää, on rouva Monika Holmajer. Olkaa hyvä. Mitä enemmän minä täällä kuulen, sitä varmemmaksi tulen kyllä siitä, että tämä yhteistyö syyttäjäviranomaisen ja muiden ää, jo olemassa olevien virastojen välillä on aika yskättelevää, kun jäsenvaltiotkin ovat aika epäileväisiä tämän syyttäjäviranomaisen suhteen, eivätkä sille halua antaa juurikaan toimivaltaa ja kun budjetistakin leikataan vielä 10 prosenttia, niin pakko myöntää, että minä en tästä tähän lastisesta rakennelmasta kovinkaan vakuuttunut ole tai suunnitteilla olevasta rakennelmasta, koska järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus on hyvin kylmäveristä, tehokasta, nopeaa, eikä törmää omassa toiminnassaan minkäänlaisiin ongelmiin niin kuin me täällä Euroopassa. Joten aivan oikeutetusti näitä tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä täällä esitetään. Ja kun ajatellaan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa, niin esiinhän on noussut, että tietoja on kyllä siellä sun täällä, mutta kuka kokoaa nämä tiedot yhteen, kuka analysoi ne, ja kuka huolehtii siitä, että ne tiedot, jotka ovat olennaisia, säilytetään ja että niitä sitten ainakin käytetään hyödyksi, koska maailmassa on niin kovin paljon tietoa, että eihän siitä kukaan ota selvää. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, että tiedot, joita on olemassa, en tiedä edes ovatko ne oikeita vai vääriä, ja mihin niitä käytetään, mutta onko teidän mielestänne olemassa analysointi ja arviointikapasiteettia näiden tietojen suhteen eri äh, tahoilla? Ja sitten tuo Olaf vielä, miten Olaf suhtautuu syyttäjäviranomaisen toimintaan, koska Olafinhan on tarkoitus äh, äh, tehdä, toteuttaa tutkimuksia, mutta samallahan näitä tutkimuksia on tarkoitus myös eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen toteuttaa. Ja Olafin ja Epon välinen suhde on kyllä minulle jäänyt vielä täysin epäselväksi, semminkin kun ajatellaan nyt vielä näitä Eurojustin ja syyttäjäviranomaisen välisiä ongelmia. Eli radikaali kysymys, eikö olisi ihan järkevää yhdistää nämä kaikki kolme viranomaista yhden katon alle ja sitten pohtia, miten eri toimivalta saataisiin äh, jaettua niin, että toimielimet eivät äh, äh, toimisi toisiaan torjuakseen, vaan että torjuttaisiin kaikki yhdessä kansainvälistä rikollisuutta. Kun yksi toimielin saa nyt tehdä yhtä ja toinen toista, kolmas kolmatta, niin tämä kyllä käy hyvin hankalaksi. Ja samanaikaisesti rikolliset toimivat äärimmäisellä teholla tuolla kentällä. Ja me te, käymme tällaista nappikauppaa. Ajatellaan Philip Morris-tapausta, jossa nyt piakkoin saadaan 10 miljardia Euroopan unionin kassaan, niin eikä minulla ole kyllä ihan selvää, miten tämä oikeudellisesti hoidetaan, koska ei tästäkään vielä ole selvyyttä. Valtava suuryritys on ollut mukana rikollisessa toiminnassa rikastunut siinä. No se pystyy maksamaan viulut, mutta entäpä pienet, joita saadaan kiinni? Ne tietenkin tuomitaan sitten kuten Kreikassa, mutta näitä isoja on hyvin, hyvin vaikea käsitellä 28 jäsenvaltiossa kaiken kaikkiaan. Eli olisi kiinnostavaa tietää, pitäisittekö te mahdollisesti kuitenkin hyödyllisenä hoitaa nämä kolme toimielintä yhden katon alla. No, ajatellaan just, ja sillä on tietenkin kansallisia ää, asiantuntijoita, kansalliset ää, syyttäjät tai tuomarit tietenkin aina toimivat myös kansallisesti, Kuitenkin tässä yrityksessä on jonkinnäköistä logiikkaa Europolissa myös, mutta tällä hetkellä tällä tutkimustasolla sekä rikostutkintatasolla, syyttäjätasolla on kyllä tilanne vielä hyvin, hyvin epäselvä sen suhteen, miten näiden toimielinten oikein tarkoitusyhteistyötä tehdä. Kiitos. Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen. Eh, ja kiitän teitä toki ponnisteluistanne. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minäkin pyytäisin teitä nyt vastaamaan näihin kysymyksiin. Thank you very much for, for your question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää järkiperäistää tätä toimintaa. Ja kun puhuin näistä kolmesta toimijasta, EGN, Eurojust ja VO, niin totta kai täytyy lisätä vielä Olaf tähän näihin toimijoihin. Kun mietitään tulevaisuutta ja syyttäjäviraston perustamista, niin meidän täytyy miettiä, mikä on sitten Olafin tulevaisuus. Jääkö se ennalleen, onko se edelleen olemassa, vai jakautuuko se, tai pieneneekö se? Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että Olaf tulee supistumaan myös komission asiakirjoissa. On käynyt selväksi, että suuri osa Olafin henkilöstöstä siirrettäisiin syyttäjänvirastoon. Yksi perusperiaate komission ehdotuksessa oli, että luodaan eurooppalainen syyttäjänvirasto nolla kustannuksin Eli komission ajatuksena oli, että siirretään Olafin henkilöstöä ja näin ei synny kustannuksia, mutta muutenhan se ei olisi mahdollista. Ja tietysti tämä periaate on hyvin kiistanalainen ja se luo vähän ahdistusta Eurojustissa, koska jos kustannusten pitää olla nolla, niin sitten on hyvin, se on riski sitten Eurojustin hyvälle toiminnalle. Eli peruskysymys on tietysti Olafin tulevaisuus, kun ajatellaan tulevaisuutta ja eurooppalaisen syyttäjän viraston perustamista. No sitten Eurojust ja syyttäjäviranomainen saman katon alla Kyllä, ehdottomasti se on tarpeen, jos ajatellaan tätä nollakustannusperiaatetta ja sitä, että syyttäjäviranomaisen pitäisi käyttää Eurojustin hallinnollisia kapasiteetteja. Ja jotta se olisi mahdollista, en näe, miten syyttäjäviranomainen voisi olla muualla kuin Eurojustin alaisuudessa. Mutta mikä sitten olisi syyttäviranomaisen sijoittamispaikka, niin sitä ei vielä ratkaistu, koska vuonna 2003 neuvosto sitoutui siihen, että se sijoitettaisiin Luxemburgiin. Nyt kysymys sitten on, jos on Luxemburgissa, millä tavalla sitten on mahdollista hyödyntää näitä hallinnollisia kapasiteetteja. Eli jos tästä periaatteesta pidetään kiinni, ja sehän on ihan hyvä periaate, koska sen avulla voidaan järkiperäistää toimintoja, niin silloin sen pitäisi myöskin olla haagissa. Mutta sitten tämä poliittinen sitoumus, joka on tehty Luxemburgin suhteen, se on nyt avainkysymys. Eli tässä on vielä paljon kysymyksiä, jotka pitää ratkaista, ja tämä paikkakysymys varmasti ratkaistaan sitten hyvin myöhäisessä vaiheessa. Eli emme nyt vielä tiedä sitä kuin vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Oliko teillä? No niin, tämä asia on nyt hoidettu. Ja täytyy myös muistaa, että myös nämä toimipaikkakysymykset ovat neuvoston heiniä. Ja muistuttakaa me itseämme myös siitä, että kun puhutaan, puhutaan eurojustista tai EPPOsta, niin meidän parlamentin tilanne on näiden käsittelyssä ja menettelytavoissa myös erilainen – jos haluatte tähän vastata, niin olkaa hyvä. Mutta nyt täällä on vielä kollega, joka haluaisi käyttää puheenvuoron Rova, Rova Lauristin, joka on tietosuojadirektiivi esittelijämme, mitä lain valvonta- ja oikeusalan tulee. Olkaa hyvä. I want to thank, uh, Kiitos. Haluan kiittää molempia kyllä tässä hiukan äh, masentava kuva nyt syntyy näistä toimielin ongelmista, joita edessämme on. Olemme tottuneet puhumaan 28 eri järjestelmästä ja kulttuurista. Nyt tämä teitä kuultuamme voidaan vielä ää, äh, kertoa tämä 28, 4, 5 tai 6, joten meidän tehtävämme täällä ää, tehdä lainsäädäntötyötä, direktiivi, asetus, tekstejä ja odottaa, että joku sitten vielä täytäntöönpaneekin nämä lait parhaalla mahdollisella tavalla, niin äh, tämä meidän osuutemme on hyvin pieni osa tästä tulevasta kokonaisuudesta ja tästä näistä viisaista huomioista teitä kiitän. Meidän täytyisi varmaan tuota täytäntöönpanopuolta tarkastella entistä enemmän. Kyllähän ihana järjestelmä voidaan paperilla luoda, mutta kun sen pitäisi toimia vielä käytännössäkin. Ja minä kysyisin koulutuksesta, niiden ihmisten kouluttamisesta, jotka näissä toimielimissä tulevat työskentelemään paitsi keskitetysti tai keskitetyissä myös kansallisella tasolla. Ja katsoin näitä otsikkoja. Eli professori De Hert, perusoikeuksia ja perustuslaillisuutta käsittelevän tutkimusryhmän johtaja, monialaisten oikeusopintojen meta laitoksen johtaja, Law Science Technology Society-tutkimusryhmän avainhenkilö. Tämäpä vaikuttavaa, mutta kun ajatellaan äh, horisontaalista juuri teknologiaa, institutionaalista analyysiä, so- sosiaalista tai yhteiskunnallista analyysiä, niin mikä on teidän visionne? Miten Eurooppaan saadaan sellaisia juristeja, lainsäätäjiä ja poliiseja, jotka osaavat toimia näissä uusissa rakenteissa, näissä uusissa järjestelmissä, joita luodaan Äh, meidänkin avullamme. Ja sitten vielä kansalaiset. Olemme keskustelleet äh, siitä, että on kansalaisia, jotka äh, osaavat osallistua, hyväksyä tai hylätä, niin pohtia riskejä. Entäpä heidän kouluttamisensa ja toisaalta myös kulttuuri, lainsäädäntö ja lakien täytäntöönpanokulttuuri, mm, vaikkapa kun katsotaan brittiperinnettä, se on toinenlainen kuin saksalainen perinne. Meillä on myös maita, joiden historia on totalitaarinen, joten kansalaisilla on hyvin erilaiset käsitykset perusoikeuksista, yksityisyyden suojasta. Kansalaisilla on myös hyvin erilainen tietotaito teknologiauhista ja haasteista. Joten miten pystytään yhdistämään työ muutosten suhteen ja koulutuksen suhteen niin, että saadaan todella juristeja, poliiseja ja myös kansalaisia, jotka tämän ymmärtävät. Onko tällaista koulutusta käynnissä tai tulossa? Kiitoksia. No niin, voitte vastata myös tähän, olkaa hyvä. Uh, it's a very... Kiitos. Jos minulta kysytään, minä olen optimisti. Ja mitä artiklaan 16 tulee seutissa? E on ollut vapaasti itsekriittisen tietosuojaa rakenteisiin artikla 9 syrjittämättömyyslainsäädännöstä sallii laajemman lähestymistavan kuin se, joka on sidottu hyvin tiukkaan sisämarkkinalainsäädäntöön. Täällä on artikla 16 avaimeen, avaimeen miettimiseen ja ma- mandaattina miettiä, mitä me todella haluamme tällä alueella – soilla kansalaisten arvoja tietosuojan suhteen. Oikeusamatyön arviointi, valvonta, suhtaudun myönteisesti. Mitä tähän oppimisprosessiin tulee, sitä nyt tapahtuu. Ja nyt meillä on keskusteluja kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa tästä yhden luukun vasta, mutta eurooppalaistumista ei tapahtuu ja joskus tunteet tulevat pinnalle. Ja nyt täytyy luvata olla itsekriittinen. Jos eurooppalaiset ratkaisut eivät toimi, palatkaa sitä lähtöpisteeseen. Jos läheisyys merkitsee, että espanjalaisen pitäisi kyetä menemään espanjalaiseen tietosuojaviraston puoleen, eikä irlantilaisen, jos että irlantilainen tietosuojaviranomainen ei kykene palvelemaan espanjalaista, sitten täytyy miettiä uudelleen, näitä eurooppalaisia periaatteita. tietojen käsittelyn suhteen. Kaikkea voi aina luvata. Ja, ja tässä annetaan kaksi askelta eteenpäin, yksi taaksepäin. Tämä rakentaminen tekee vaikutuksia, ajatellaan katsellaan ympäristösuojelua, niin että se etenisi yhtä hyvin kuin tietosuojelua. Niin tilanne olisi, ympäristön tilanne oli parempi. Tässä Eurooppa on tarjonnut lisäarvoa. Haluaisin olla pragmaattinen. Emme pitäisi ajatella kaikkeen samalla tavalla, että se pitäisi olla vaan vapaata tai saksalaista itsemäärittelyä, ei tuo minua kiinnostaa. Minua kiinnostavat konkreettiset tulokset ja sopimukset, vaikka niitä tulkitaan eri tavoin. pragmaattisen tietosuojakulttuurin luominen on fakta ja olen tyytyväinen siitä. ihan, ihan lyhyt lisäkysymys vielä. No, kyllä minäkin mielelläni olen optimisti. Ehkäpä kysymykseni oli hieman liian laaja. En minä kysynyt tunteista ja pohdinnoista, vaan minä kysyn ihan koulutuksesta siitä, mitä sisältöä koulutukselle annetaan ihan Euroopan tasolla. Voisitteko ehdottaa opintosisältöjä eri yliopistoille. Itse tulen Virosta, joka on todella e-kehityksen pioneereja. Tiedän, että meillä on tietosuojasta oikeusalan opinnoissa vain hyvin vähän, eikä kaikkea voida kattaa, joten Euroopan tasolla tarvittaisiin todella laajoja opintosisältöjä. Ei tämä ole myöskään mikään pitkän aikavälin kysymys, vaan kiireellinen asia. Quite a huge question, so I would like to... Se on myös hyvin suuri kysymys, joten ehkäpä voitte kysyä, vastata ihan lyhyesti siis tästä koulutuksesta? I, um, education and curriculum development. Koulutus- ja opetussuunnitelmat ovat hyvin arkantoinen kysymys, koska yksityismarkkinoilla voisi olla roolinsa akkreditoinnissa. Mutta on tietysti tärkeää epäilemättä. Tämä ala on ammattimaistunut, siellä on paljon työtä, siellä on paljon työmahdollisuuksia ainakin 400 tietosuojavaltuutettua EU-ssa ja ne ovat haluttuja työpaikkoja. Olen huomannut ja minulla on ilo, koska olen, sain kymmenen vuotta sitten tehdä jotain outoa ja nyt kaikki sitten kysyvät minulta, mitä on tietosuoja. EU-ssahan käsiteltiin enemmän kilpailua, mutta nyt asia muuttuu. Eli kilpailuasianajat ovat hiljaisempia he ovat olleet liian näkyvässä asiassa liian pitkään ja nyt käsitetään, että EU on yksi tärkeä aihe. Eli tässäkin olen optimistinen. Viesti, joka liittyy tietosuojaan, ei ole mikään kuriositeetti, vaan se leviää myöskin Itä-Euroopan maissa. Hyvin paljon voidaan oppia tietosuojasta Itä-Euroopan maista – Eli sielläkin en puhuisi nyt mistään digitaalisesta kuilusta. Ja yhä useammissa yliopistoissa tietosuojakursseja otetaan mukaan opetusohjelmiin. Mutta emme varmasti pääse tästä optimistista yksimielisyyteen tänään. No. Uh, Ehkäpä voisimme tässä loppuun vielä lisätä, että iltapäivällä puhuimme oikeusalan rahoitusohjelmista ja varmaan ehkä kannattaisi tarkastella tukihankkeita juuri esimerkiksi tietosuoja koulutuksen vahvistamiseksi. Tässä lopuksi kaksi kysymystä. Voitte vastata vain kyllä tai ei, kumpikin. Ensinnäkin mm, professori Weidenberg, meillähän on EU-ssa internet-turvallisuusstrategia. Tarvitaanko EU-lakia ja oikeusstrategiaa myös? Vastaus, kyllä. Te vastasitte kyllä. Ja sitten äh, Paul Hertiltä kysyisin, kun puhuitte artiklasta 16 Äh, Lissabonin sopimuksessa ja riippumattomasta äh, valvonnasta, joka on kiveen kirjattu Lissabonin sopimuksessa. Jos teiltä tätä kysytään, niin pidättekö Europolin ja Eurojustin nykytilannetta rikkomuksena vastaan tätä määräystä? Vastaus kyllä. Hyvä. Kiitos oikein paljon. Tämä varmasti osoittaa, että meillä on vielä paljon työtä näillä kahdella alalla, jotka meille esittelitte. Kiitoksia tekemästänne työstä, tutkimuksistanne. Paljon työtä tässä todella on ollut. Lopulliset tutkimukset saadaan loppuvuodesta käyttöön ja tammi-helmikuussa sitten saamme esitykset niistä. Tätä kovasti jo odotamme. Kiitoksia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun johdin äh, valiokunnan kokousta. Toivottavasti viihdytte kaikki. I, I didn't want to provoke that, but I... Uh, en minä tässä nyt mitään suosiosoituksia kalastellut, mutta äh, nyt kuitenkin äh, lopuksi haluan vielä kiittää tulkkeja. Tulkit ansaitsevat myös suosiosoitukset ja oikein hyvää iltaa kaikille. Tulkit kiittävät.